Good morning, ladies and gentlemen. Oikein hyvää huomenta, parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaanpa nyt tämä kokouksemme. Chairman Mr. Brock is... Puheenjohtajamme herra Brock on matkalla. Hänelle on tullut tärkeä tapaaminen tähän väliin, mutta jotta me saisimme aikaamme käytettyä tehokkaasti, niin minä johdan puhetta Pokin tuloon saakka. Ja toivon, että tämä sopii teille kaikille. Kiitoksia. Ensimmäinen asia on esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Haluan ilmoittaa teille, että esityslistaluonnoksen on kaksi muutosta. Bahrainin ulkoministeri on peruttanut vierailunsa Eurooppaan aivan viime, hetke, viime hetkellä joten esityslista on tältä osin muutettava. Sen sijaan, että kohdassa seitsemän keskustelemme Bahrainin ulkoministerin kanssa, keskustelemmekin tarkistuksista, joita on tehty Serbia-päätöslauselmaan. Tämä oli alun perin kohta yhdeksän, eli se siirtyy kohdan seitsemän tilalle. Samoin herra Tanök, Montenegro-esittelijämme on sairaana, joten tämä esityslistan kohta siirtyy iltapäivälle. Ja näin todettua, niin voin varmaankin käynnistää tämän kokouksen esityslistan käsittelyn. Ja ensimmäinen esityslistan kohta on Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka koskee vuoden 2011 edistyskertomusta Bosnia Herzegovinan suhteen. Esittelijämme on rouva Doris Pak ja hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä rouva esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että te vapautette herra Brokin tuosta puheenjohtajan tehtävistä, että pääsemme nopeasti liikkeelle. Ja pyytäisin ymmärrystä sille, jos nyt en pelkästään sano kaikkia, mitä viime kokouksessa sanoin, vaan että aion keskittyä siihen, mitä minkälaisia kompromisseja eilen kollegojen kanssa saimme aikaan. Nyt minä on ollut sen jälkeen, kun tämä paperini on esittänyt, Bosnia Herzegovinasta on tapahtunut myönteisiä muutoksia. Meillä on nyt meidän hallitus, jota ei kuitenkaan kutsuta siksi, vaan se on ministerineuvosto, mutta se on sama asia toivottavasti. Ja niin ikään siellä on sovittu, että kaikki avoinna olevat kysymykset tulee selvittää eräät asiat ovat jo, jo laissa mukana. Laki on hyväksytty ja nyt meillä on vielä kaksi asiaa, jotka odottavat ratkaisuaan myös 5, 5 plus 2 kohtaa, jotka liittyvät korkean edustajan toimintaan, nimittäin että on kyse sotilaallisista ää, siis armeijan omaisuudesta ja valtion omaisuudesta. Nämä kaksi asiaa täytyy vielä selvittää. Ja katson, että sitten Bosnia-Herzegovina olisi oikeastaan valmis avaamaan tien kohti Eurooppaan ja liittymään tähän vakauttamis- ja liitännäisprosessiin ja ainakin ministerineuvoston edustaja on antanut ymmärtää, että siellä esitettäisiin jäsenyyshakemus EU-hun. Mut, mutta kuitenkin vettä täytyy vielä paljon virrata. Meidän täytyy kuitenkin toivoa sitä, että poliittiset johtajat myös pitävät kiinni lupauksistaan sen suhteen, että saadaan instituutiot perustettua. Ja sitten kiistakohtiin haluaisin seuraavaksi puuttua, tai kiistanalaisiin pohtiin haluaisin seuraavaksi puuttua, jotta tässä, joita tässä mietinnössä on ollut, mutta jotka ovat nyt toivoakseni nyt sitten ratkenneet siten, että on löydetty sellainen muotoilu, joka oikeastaan tyydyttää kaikkia toivomuksia. Ensinnäkin on kysymys siitä, että pitäisikö meidän kirjoittaa, että korkea edustaja, korkea edustaja täytyisi poistua maasta. Omassa mietinnöstönä sanoin tämän asian hyvin varvasti, että pohtii, että millä tavalla ja niin poispäin. Kollegat kuitenkin, monet kollegat kuitenkin katsovat, että meidän pitäisi tässä mietinnössä muistuttaa siitä, että on tiettyjä ehtoja ja edellytyksiä, jotka täytyy, joiden täytyy toteutua. Muistetaan vielä siitä 5 plus 2 Valitettavasti jo vuosia sitten tämä oli ehto, jossa me, me edelleenkin pidämme kiinni. Meillä on nyt siis sellainen sanamuoto, joka on löydetty, että sekä meidän oma toivomuksemme tulee ilmi, että korkea edustaja ei ole enää tarpeen, koska ihmiset tuossa maassa haluavat ottaa maan omaan haltuunsa, omaan hallintaansa, mutta me haluaisimme, että tärkeät asiat, jotka vielä täytyy hoitaa, myös hoidetaan. Sitten me sanoimme muistuttaa siitä, siitä niin kuin minun ehdotukseni muistuttaa siitä, että, että viranomaiset tässä yhteydessä ratkaisivat äh, avoinna kysymykset valtion omaisuudesta ja puolustusvoimien omaisuudesta, että sen täytyy nämä avoinna olevat asiat tämä on vissi ehto ja edellytys. Tämä on kuitenkin parempi muotoilu nyt tässä vaiheessa. Ja tämä, tässä olemme ottaneet molempien osapuolien toivomukset huomioon ja kollegat olivat tätä mieltä, että näin voitaisiin toimia. Sitten meillä on pieni ongelma vähemmistöjen suojan osalta. Siinä oli aina, minä olin muotoilussa hieman väärinpäin. Nyt me olemme ottaneet mukaan sen, että ryhmät ja yksilöt ovat tässä kyseessä ja niitä heidät täytyy ottaa huomioon. Sitten kysymys joka oli melkoinen kompromissi, jossa oli aika paljon ongelmia, nimittäin ongelma liittyy siihen mm. aiheeseen, joka viime kokouksissa on ollut hyvin pienessä asemassa, nimittäin kollega Belder otti kysymyksen vahabideista, mutta Bosnia-Herzegovinassa on ollut kovin räikeitä äänenpainoja kaikilla puolilla että Republikas Verskan mediat ottivat tämän sillä tavalla esiin, että minä olisin sanonut, että äh, Sarajevon Grand Mufti on suuri nationalisti, jotka on ihan täyttä pötyä. Ja, mutta tietenkin sen kummemmin oli vaikeaa, mutta me jopa suullisessa muodossa äh, äh, otimme tämän esille. Tämähän kokous tuli nettiin ja voimme sanoa, että kuuntele, mitä siinä sanottiin. Siitä huolimatta tämä jopa johti siihen, että Sarajevossa oli kirjallisia moitteita, että minä olisin herra Dodikin käsikassara. Ei minä, tällaista ole koskaan ollut. Dodikhan on ollut aina sellainen, joka haukkui minua. Nyt yhtäkkiä minä olin sitten hänen käsikassaransa. Ja tällä tavalla maailma oli vähän niin kuin nurinpäin. Nyt tämä asia on hoitunut, mutta siitä huolimatta kysymys vahabideista on otettu mukaan, mutta vain siten, että jokainen ymmärtää, että me pelkäämme sitä, että tämä vahabidit avaisivat todellakin, löytäisivät tien kohti Eurooppa Bosnia-Herzegovinan kautta. Ja tämähän oli tällainen organisaatio, islamilainen, islamilainen organisaatio, joka oli erittäin radikaali, jota myös arabimaailma pelkäsi. Ei ollut kysymys siitä, että kaikki olisivat vahvideja, vaan tämä on tällainen aina tällainen virtaus, joka, joka vaikuttaa myös Iranissa ja Irakissa, enkä haluaisi, että loppupeleissä sitten Bosniassa ja myöhemmin Kosovissakin, koska meillä on se, tämä ongelma Serbien kanssa sillä, että tämä johtaisi siihen, jota Milosevic äh, oman, äh, omien, kautta, oman kautensa alussa sanoi, että tämä on islami, joka uhkaa meitä Euroopassa ja se tulee tuolta. Jos vahabidit Balkanilla, Kosovossa tai Serbiassa tai Bosnia-Herzegovassa saavat enemmän jalasia kuin nykyään, niin silloin se on suuri uhka. Ja siksi me tämä vahvidi otettiin mukaan tähän, mutta pyytäisin teitä lukemaan tämä, jotta ymmärtäisitte sen, missä yhteen, mihin yhteyteen se kuuluu, jotta kukaan ei sanoisi, että meillä olisi jotain, jotakin vastaan, joitakin mufteja vastaan tai jotakin islamia vastaan, mutta tämä on lähellä meidän sydäntämme, että ennen kuin tsunami alkaa, niin se täytyy pysäyttää. Ja, ja muistuttaa viranomaisia äärimmäisvoimien vastaisissa taisteluissa ja väkivallan vastustamissa läheisessä yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa. On huolissaan siitä ääriilmiöistä, Vahabieriin ja ääriilmiöistä, joka liittyy Länsi-Balkanin muihin ääriilmiöihin. Pitää hyvänä suuren muftin puhetta 2011, joka tuomittiin terrorismi ja väkivalta vihamielisenä toimina islamia vastaan ja, ja sen periaatteita ja arvoja vastaan. Ja, ja muistuttaa viranomaisia, että tätä toimintaa täytyy jatkaa, kehittää eliminoimaan ääriilmiöt, jotka kaikissa muodoissaan Länsi-Balkanin alueella. Ja minulla on sellainen kuva, että että kollegat hyväksyvät tämän, koska tämä on huolellisesti niin, ja selitetty, ja kukaan ei varmaan voi sanoa, että me, vastustamme, että me olemme jotakin vastaan tai jotakuta vastaan. Me vain yritämme olla tässä eturintamassa sanomassa, että ottakaa tämä asia hoitoon. Ja sit, sitten minulla... Mitä monet eivät tiedä, Kosovo, Kosovon kansalaiset myös ö, ö, ovat jo kolme, kolmojen vuoteen eivät ole pystyneet matkustamaan Bosnia Herzegovinaa mistään. Kukaan ei tunnusta heidän äh, henkilötodistustaan tai passiaan. Tämä on ainoa maa, jopa Serbia, jopa Serbia hyväksyy äh, näiden äh, henkilötodistuksen, mutta kaikki maat, myös ne maat, jotka eivät ole tunnustaneet, tunnustaneet Kosovaa, hyväksyvät heidän, heidän henkilötodistuksensa tai passinsa. Siis Bosnia on ainoa maa, joka ei tätä salli. Pyytäisinkin teitä, että kannatatte minua sinä, että, että, muistut, että muistuttaa hallitusta ja naapurimaita, että ei, on huolissaan, että tämä maa on ainoa maa, joka ei salli kosovolaisten kansalaisten tulemista tuohon maahan ja pyytääkin, että, että viranomaiset hyväksyisivät nämä matkustusasiakirjat myös Kosovan kansalaisten osalta, jotta ne väsivät tuohon maahan, kuten ser, ja tämä koskee yhtä lailla Serbiaa ja muita maita. Toivottavasti voitte hyväksyä tämän. Ja sitten toinen pieni ongelma, joka, joka liittyy herra Buskotin tarkistuksiin. Puhumme rajakysymyksestä Tehän tiedätte, että Bosnia-Herzegovilla on pitkä raja kaikkien kanssa, ainakin tuolla alueella. Ja, ja minulla enkä halunnut saada mitään pitkää tarkistusta, jonka Boskurt esitti aina, äh, en tiedä, onko hän samaa mieltä minun kanssa, mutta minusta tästä pitäisi pitää kiinni. Emme voi, emme me voi määrätä Bosnialle, millä tavalla se ratkaisee rajakysymyksensä naapureiden suuntaan. Sen pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja sopimusten pohjalta ja sovittelua tai mitä tahansa. Me olemme nähneet kaikkea mahdollista tuolla alueella ja siksi, paitsi sotaa, siksi minä tein tarkistuksen eh, kehottaa bosnia herzegovina hallitusta ja naapurimaita tekemään kaiken mahdollisensa ratkaistakseen rajaelimisyydet meidän täytyy tämän Kroatian kanssa toisaalta, enkä usko, että meidän pitää, pitää mainita Kroatia tässä, koska tässä puhutaan Bosniasta ja sen naapurimaista, meidän täytyy puhua Kroatialle, Kroatian äh, mietinnössä. Tämä oli oikeastaan se ongelmallisin juttu. Ah jaa, niin. Niin me, eh, me olemme juuri, eh, koska Rova Cornelissenin, Kornelissenin tarkistaa. no puhutaanpa Saksaa nyt välillä, että, että, ää, että meidän kor, korkea edustajamme, siis herra Sörensen suurlähettiläämme, joka on todella hyvä mies tuolla alueella, että herra Sörensenin toimisto, sitä pitää vahvistaa tuolla alueella. Ei riitä, että jos on vain Sarajevossa. Meillä on Bosnia, Banja Lukassa, pohjoisessa on yksi mutta siellä oli hyvin vähän porukkaa, ehkä vain kuljettaja. Ja sitten me sanoimme, että sitä täytyy laajentaa tätä toimistoa ja toivottavasti me toivomme, että, että se olisi Banja Lukas enemmän väkeä Mostameressä. Ja eilen puhuttiin myös Sörssenin kanssa, että ehkä Tuslaankin pitäisi mennä, koska Tusla on kuitenkin erityisen arvokas paikka, koska Tuslassa, Tuslan porvestari oli sellainen, joka, joka <clears throat> oli hyvä myös vaikeina aikoina. Te varmasti muistatte, hänen, hän oli toimi, toimi, huonoina aikoina Postian puolesta. Nämä vaikutusma, vaikutusmahdollisuuksia korkean edustajan toiminnassa, minä sulle toiminnassa, pitää, niitä pitää laajentaa myös henkilöstömäärässä. Tätä me tarvitsemme, Eli jos korkea edustaja herra, eh, jos eh, meillä on sitten mahdollisuuksia tehdä kaikki kaikki mahdollinen kansallisen yhteisön puitteissa. Tämä, tässä tämä kiitän koordinaattoreita oikein hyvästä yhteistyöstä ja pyytäisin teitä olemaan keskustelua kauhean pitkään tästä, koska minun täytyisi mennä kulttuurivaliokuntaan. Kiitos. Rouva Pak, kiitän teitä sydämellisesti siitä, että suotte meille nyt kuitenkin vielä joku sen minuutin aikaanne lisäksi haluan onnitella teitä erinomaisesta englannin kielen taidostanne, jota juuri kuulimme, josta saimme nauttia. <laughs> Ja, Juuri näin, näin tarkoitin. Ja, ich habe noch an der irischen Front heute Morgen gekämpft. No niin, minä olen juuri tässä itse antanut tästä kansanäänestysasiasta Irlannin radiolle äh, haastattelun ja teemme kyllä elämämme usein itsellemme aika hankalaksi. Rouva Boskort. On Bosnia-Herzegovina. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että on hyvä, että Bosnia-Herzegovinassa on nyt uusi hallitus, olipa se nimi sitten mikä tahansa. Toivottavasti tämä nopeuttaa edistystä ja uudistusprosessia. On hyvä, että väestönlaskentalaki on nyt hyväksytty, mutta Bosnia-Herzegovinan on Daytonin sopimukset pantava täytäntöön. Ei pidä unohtaa pakolaisia ja sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä. On hyvä, että käsitellään myös perustuslaillista uudistusta, mutta kyllä perustuslain pitäisi olla myös linjassa sotarikostuomioistuimen päätöksen kanssa niin, että valtio voisi olla toimiva valtio käytännössä. Haluaisin korostaa sitä, että Bosnia-Herzegovina voi liittyä EU-hun vain yhtenä valtiona. Wahhabi-aiheestahan me olemme keskustelleet aika lailla paljon. On onnetonta, että tämä nousee esille. Islamilainen yhteisö Bosnia-Herzegovinassa kokee aika outona tämän tilanteen, aivan niin kuin mekin. Ja he ovat halunneet ottaa hieman välimatkaa koko vahvi kysymykseen. tähän ryhmittymään ei pitäisi liiaksi keskittyä. Saman aikaan täytyy muistaa, että koko alueella on myös muita ääriliikkeitä, nationalistiliikkeitä. Meillä on kompromissitarkistus nyt käsittelyssä. Minusta se on aika lailla tasapainoinen ja toivottavasti se saa sitten valiokunnan tuen taakseen. No sitten Kroatiasta. Raja on pitkä Kroatian kanssa ja nämä rajakysymykset pitää pystyä ratkaisemaan. Sen takia olen tehnyt tarkistuksen. Tämä ei ole kompromissi, mutta nämä on tehty erillisinä. Toivottavasti se saa tukea taakseen. On kuitenkin tärkeää, että sekä Kroatia että Bosnia-Herzegovina löytävät ratkaisut niin, että voidaan elää rauhanomaisesti näillä raja-alueillakin. sitten vielä kaksi kommenttia On aika, että seksirikosten uhrit saavat oikeutta osakseen ja sovinto syntyy, niin että kaikki osapuolet aktiivisesti voivat osallistua strategian kehittämiseen tämän asian hoitamiseksi. Nyt on kohta kohdalta äänestys minun tarkistuksessani. Toivottavasti suurimmat osat saavat myös esittelijän tuen. Sörensen eilen vahvisti niin ikään tämän Nyt monet osallistuvat toimintaan, jotta todellakin tämä onnistuisi, jotta uhrit saisivat tarvitsemansa tuen. Me emme osoita henkilökohtaisille vapauksille ja ilmaisuvapauksille kunnioitusta, jos Suomelta ikään kuin siirretään syrjään tästä asiasta. Puhun tässä Angelina Solista. Sitten viimeinen seikka, kansalaisuuslain muutos. Tätä on vaadittu myös perustuslaki tuomioistuimessa kirjallisena kysymyksenä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa herra Kasini. Kiitoksia. Minä aion puhua omaa kieltäni eli Sloveniaa. Parhaat kollegat, Bosnia-Herzegovina on erittäin monimutkainen ja myös hyvin herkässä tasapainossa oleva maa ja siksi meidän täytyy todella osoittaa tasapainoisuutta ja näppituntumaa omissa keskusteluissamme. Tässä jo syntyi myrsky vesilasissa näiden vahvittien suhteen, mitä tulee viime keskusteluumme. Ja valitettavasti myös nyt tänään Esittelijä käytti kaksi kolmas osaa esittelypuheenvuorostaan vahabitteihin. Se on hyvin valitettavaa. Välikohtaus joitain kuukausia sitten tapahtui. Ähm, yksi henkilö tuli Sarajevoon aseistautuneena, mutta eihän tämä nyt saa varjostaa kaikkea sitä kehitystä, mitä Bosnia-Herzegovinassa on käynnissä. Bosnia-Herzegovina ei ole Saudi-Arabia. Se on äh, kuitenkin eurooppalainen demokratia, jonka eurooppalaiset näkymät ovat hyvin myönteiset. Kompromissitarkistukset ovat meidän ryhmämme mielestä tasapainoisia ja hyväksyttäviä näin ollen, ainakin tältä osin, mutta tarkistus 60, jossa vaaditaan erityiskonferenssia, siitä sanoisin, että että Bosnia-Herzegovinalla on itsellään hyvin paljon työtä tehtävänään juuri sovinnon löytämiseksi maan sisällä ja siksi tarvitaan muun muassa perustuslaillisia uudistuksia. Kyse ei ole yksinomaan Sedic Finchin tuomiosta tai vähemmistöjen oikeuksista saada oma äänensä kuuluville eri tahoilla, mutta kyse on siitä ennen kaikkea, että Bosnia-Herzegovinasta saadaan toimiva valtio. Esittelijällä on erittäin päättäväinen kanta siihen, että meidän erityisedustajamme tulisi lähteä Bosnia-Herzegovinasta. Minun poliittinen ryhmäni on tältä osin hieman pidättyväisempi, mutta uskoo, että kansainvälisen yhteisön tulee maassa eh, esittää kantansa korkean edustajan kautta entistä selväsanaisemmin No, me olemme puhuneet vahapiteistä, mutta e- kansainvälisen yhteisön edustajat edelleen vaikenevat Srebrenitsan verilöylystä, joten olen sitä mieltä, että meidän täytyisi löytää nyt tapa käsitellä maan tilannetta niin, että ihmiset eivät toimi eurooppalaisella tavalla, jos he edelleen kansan murhan kiistävät. Tässä lopuksi vielä pari asiaa. Myös minä itse tuen Sörensenin ponnisteluja pyrkiä parantamaan tilannetta kaikkialla Bosnia-Herzegovinassa. Tusla on varmaankin se valtio, se kaupunki, jossa myönteistä kehitystä on tapahtunut eniten. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös Sarajevo ja Mostar. Näitä myönteisiä kehityskulkuja ja käytäntöjä tulisi nostaa myös esiin. Mitä tulee sotarikosten uhreihin, erityisesti raiskausten uhreihin, haluaisin todeta, että tällä hetkellä Bosnia-Herzegovinassa on jo annettu koko joukko tuomioita sotarikollisille. Sotarikoksista, juuri raiskauksista on tuomittu monia sotarikollisia, mutta mutta uhrit eivät ole saaneet minkäännäköistä korvausta, e, eivät myöskään taloudellista. E, katsomme, että näitä korvauksia tulisi uhreille kuitenkin saada. Ja uhreja tulisi myös auttaa kansainvälisen yhteisön taholta, e, jos, meillä, jos me nyt haluamme näitä loppuun saatettuja tapauksia, niin uskon, että kyllä Bosnia-Herzegovinalla on omat mahdollisuudet ja lailliset keinot myös siihen, että uhrit voivat saada korvauksensa ja sotarikolliset saadaan tuomiolle kerta kaikkiaan. Poliittinen ryhmäni tukee tätä mietintöluonnosta ja onnittelee kokenutta esittelijää. Kiitos. Thank you. Um, in this uh, report, I think... Uh, Tässä mietinnössä on käynyt selväksi sen, että pääkiistan aiheet liittyvät siihen, katsotaanko tätä maata kypsänä demokratiana vai onko se edelleenkin konfliktin jälkeinen hajaantunut yhteiskunta. Tuoko hallituksen suureneva vastuu jonkinlaista tilanteen haltuunottoa paremmin ja mikä sitten aiheuttaisi toimintaa todennäköisimmin. Me olemme varsin kaukana toisistamme, mutta olemme kuitenkin kompromississa neljä muun muassa löytäneet jonkinlaisen keskitien. Ja toivottavasti tässä päästään tasapainoiseen mietintöön. Joka tapauksessa vakavasti huolimme puututaan ja parantumisen toiveitakin jossain määrin on. Toivottomuuden sijaan Täytyisi löytää toivoa, vaikkakin toivottavuus meinaa joskus valata alaa. Vahabi kompromissi minusta on tässä vähän suhteettomasti tullut mainituksi. Kun ajatellaan ääriliikkeitä, nationalisteja ja uskonnollisia ääriliikkeitä, niin joka tapauksessa ne ovat pahasta. Ääriliikkeet aiheuttavat väkivaltaa, syrjintää. Ja minä itse olen tämän kokenut Splitin ja Belgradin Gay Pride kulkuessa. Siellä ortodoksit, katoliset ja muut ja nationalistit heittivät siellä kivillä meitä. Mutta Bosnia-mietinnössä tämä kenties synnyttää vääriä mielikuvia. He saavat ikään kuin lisää öljyä tästä tai lisää polttoainetta, jotka haluavat kuvata kaikki is- islamilaiset pahassa valossa. Täytyy muistaa myös muut ryhmät, kristinuskoon liittyvät seikat. Me puhumme maltillisista ryhmistä pääasiassa, myös muslimien kuin kristittyjenkin yhteydessä. Senior Mayer. No? No. Okay. Madame... Rouva Ibrisavic, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Doris, niin kuin aina, on valmistellut erinomaisesti tekstin tosiasiat, taustat. Ja minä olen erittäin tyytyväinen niin itse tekstiin kuin kompromissitarkistuksiinkin. Minulla on yksi ainut huomio. Se liittyy oman henkilökohtaiseen käsitykseeni. Kompromissi neljä oli mielestäni alkuperäisessä tekstissä parempi. Minun mielestäni meidän olisi tullut ottaa esiin 5 plus 2, koska se on muotoilu, jonka komissio hyväksyy, neuvosto hyväksyy ja se on ollut muotoilu, jota itse olemme kaikkien näiden vuosien aikana käyttäneet. Omissa päätöslauselmissamme ne luetaan alueella erittäin huolellisesti. Ja jos me nyt muutamme omia sanaa, muotojamme, sanan käyttöämme ja poistamme täältä sellaista, mikä alueella hyväksytään yleisesti, niin se huomattaisiin Bosniassa ja Bosniassa ihmeteltäisiin, miksi me nyt nimeämme vain nämä kaksi asiaa 5 plus 2 sijaan. 5 plus 2 tarkoittaa myös sitä, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni osaltaan voivat sanoa, milloin maa on valmis. Ja jos meillä on vain nämä kaksi vaatimusta, niin se saatetaan tulkita niin, että kun nämä kaksi on toteutettu, niin kansainvälisen yhteisön tai Peace Implementation Councilin ei tarvitse enää tehdä mitään, vaan että nämä kaksi riittävät. Joten minä olisin kyllä tyytyväinen, jos voisimme palata kompromissitekstiin sellaisena kuin se oli alun perin. Kiitos. Kiitoksia. No, ehkäpä tämä voisi olla jopa eduksi, jos he joskus tosiaan lukevat näitä tekstejämme. Sitten herra Weigel. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puuttua yhteen yksityiskohtaan tämän päivän keskustelussa. Ja haluankin esittää vahvan moraalisen tukeni esittelijällemme Doris Pakille. Eh, kampanjan, erään kampanjan pohjalta eh, osas, osana Bosnian eh, julkisuutta on lienee paikallaan myös lehdistön läsnä ollessa ja poliittisten tarkkailijoiden läsnä ollessa antaa signaali tämän päivän kokouksesta. Mehän olemme täällä demokraattinen yhteiskunta – kaikki, jotka ovat mukana keskustelussa e, e, Bosnia-Herzegovinan demokraattisesta tulevaisuudesta, toivottavat, toivottavat tälle valtiolle mahdollisimman ongelmatonta ja nopeaa tietä kohti Euroopan integraatiota. Siksi ei olekaan hyväksyttävissä, että meidän esittelijämme ja tämän parlamentin jäsenet yrittävät puuttua ö, sisäpoliittisiin keskusteluihin – sellaisella tavalla, joka ei ole hyväksyttävissä, joka vaikuttaa poliittiseen keskusteluun Bosnia-Herzegovinassa. Meidän täytyy jatkaa rakentavan yhteistyön tiellä Euroopan parlamentin ja, ja taas toisaalta Bosnia-Herzegovinan kansalaisten ja suuren yleisen kanssa toisekseen. Minä todellakin luulen, että ei ole välttämätöntä painottaa liikaa sellaisia asioita, jotka, joka on oikeastaan Bosnia-Herzegovinan oma asia. Siellä on erilaisia uskonnollisia yhteisöjä. Bosnia-Herzegovina on valtio, jolla tyypillistä on moninaisuus ja myös tämä rinnakkainolo. Pitkälti tämä rinnakkainolo tuhoutui sodassa, mutta pohja on edelleen olemassa. Siksi onkin parempi, että meidän asiakirjoissamme tiettyjä ilmiöitä ei painotettaisi liialti. Ja oikeastaan halusin välttää tätä sanaa, ja minusta on parempi olla painottamatta tätä, koska se ei ole tyypillistä Bosnia-Herzegovinalle. Kiitän esittelijää hän on laatinut erittäin tasapainoisen mietinnön ja kiitän myös kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä mietintöä. Ja avataan avata Bosnia-Herzegovinalle näköalat. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Kukan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the long time experience... Kiitos puheenjohtaja esittelijän pitkä kokemus ja hyvä tuntemus paikan päältä ja toimijoiden tuntemus voivat olla hyödyksi tälle tekstille. Esittelijä mainitsee kaiken tämän, eikä pyri millään tavalla liioittelemaan tai vähättelemään toimijoiden roolia tai tapahtumien roolia. Tarkoitus on auttaa kyseistä maata. Aikomukset ovat siitä, siis todellakin hyvät kaiken tämän takana. Haluaisin myös onnitella edustaja Pakkia tästä mietinnöstä. Tiedän, että hän on tottunut onnitteluihin, mutta tuskin tämä nyt pahaa tekee, jos aina aika ajoin uusitaan nämä onnittelut. Päätöslauselma sinällään mahdollistaa myönteisen kehityksen kannustamisen Bosnia-Herzegovinassa. Vaikkakin edistystä EUn integraation aloilla on ollut varsin rajallisesti. Hiljan on saatu aikaiseksi hallitus. Nyt ei pitäisi olla mitään tekosyitä enää sille, että tarvittuja uudistuksia EU-asioissa vielä lykättäisiin. Bosnia-Herzegovinan on kehitettävä kompromissin ja rakentavan vuoropuhelun kulttuuria. Tämä on uudistusten välttämätön edellytys. Väestölaskenta ja perustuslakikysymykset voivat antaa hyvää toivoa siitä, että asiat kehittyvät Bosnia-Herzegovinassa. Maan täytyy osoittaa kykyä käsitellä EU-integraatioasioita. Tämähän ei ole mahdollista, jollei ole laaja poliittista sopimusta – syvällisistä uudistuksista ja toimivista instituutioista kaikilla hallinnon tasoilla. Nämä kysymykset heijastuvat tarkistuksiin ja ne muodostavat hyvän pohjan toiminnallemme Bosnia-Herzegovinan kanssa. Sen takia tuen kaikkia kompromissitarkistuksia, erityisesti niitä, joissa todetaan, että EU ja Etyj toimivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Haluamme luonnollisesti nopeaa kehitystä. Täytyy muistaa EUn turvallisuus ja alueen vakaus totta kai on tämän äh, asian kannalta hyvin tärkeää kansalaisten näkökulmasta sekä EU-ssa että Bosnia-Herzegovinassa. Kiitos. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mukava nähdä teidät äh, tässä uudessa toimessanne, vaikka nyt äh, valtuuskunnan puheenjohtajana teidät jouduimmekin hyvä, hyvästelemään. Pahoittelen, että tulin myöhässä. Kiitän äh, Katsinia ja Vaikelia, jotka puhuivat Alderyhmän nimissä tässä aiemmin. Mutta minä olen kuitenkin varjoesittelijä ja haluan kiittää Doris Pakkia siitä, että hän on tuottanut mielestäni tasapainoisen hyvän mietintöluonnoksen juuri niin kuin kollegatkin ovat todenneet. Kolme asiaa. Yksi liittyy tähän kompromissiin neljä. Mehän kävimme keskustelun 5 plus 2 ja siitä, kuinka tärkeää se olisi mainita. Mutta kiinnittäisin huomionne asian sanamuotoon kompromissa 4, joka mielestäni on kuitenkin ihan hyvä. Tässähän puhutaan siitä, että tulisi OHR, eli korkean edustajan toimisto purkaa, mutta että paikallisen tason tulee kuitenkin, tai Bosnian Herzegovinan edustajien tulee kuitenkin nämä avoinna olevat kysymykset hoitaa. Joten mielestäni tämä sanamuoto kuitenkin ottaa kaikki asiat huomioon. Sitten kompromissi kahdeksan mielestäni olemme tämän maininnan vahabitteihin nostaneet yleisemmälle tasolle ja todeten, että kaikkea ääriliiketoimintaa tulee torjua. Mielestäni tämä on hyväksyttävä sanamuoto, jonka itse myös olen hyväksynyt, koska tässä todetaan to combat extremism, eli että kaikenlaisia ääriliikkeitä on torjuttava. Ja jos nyt katsotaan Bosnia-Herzegovinan historiaa, erityinen mainio vahapitteihin voisi se olla perusteltu ainoastaan siinä mielessä ehkä, että kyse on tällaisesta tuontitavarasta, joka on tullut vasta maahan. Joten tämä me vastustamme kaikenlaista ö, uskonnollista vihanpitoa, väkivaltaa ja ääriliikkeiden toimintaa. Meillähän on tämä tarkistus 45 ja siinä todetaan, että tulisi entisestään korostaa perustuslaillisia uudistuksia, niiden tarvetta, kuullen kaikkia, laajalti kaikkia sidosryhmiä ja mehän tässä mainitsemme myös tämän kansainvälisen konferenssin, joten tarkistusta 45 edelleen tuemme, vaikka se nyt ei saanutkaan sijaa kompromisseissa. Kiitos. Uh, you pointed on me, I find it very fair, because Thank you, Mr. Chairman. I'd like to also to thank uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Doris Packia hyvin tutkitusta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Kollegani Poskort äh, varjoesittelijänä jo äh, linjassakin ryhmämme kantaa, mutta haluaisin vielä viitata tähän kysymykseen, joka on ollut esillä keskusteluissamme, joka koskee vahabideja se on kompromississa kahdeksas, se on saanut tasapainoiseen muotoon ja tämä liittyy koko alueen tilanteeseen. Mutta meidän pitäisi myös todeta, ettei tämä pelkästään tämän alueen asia, vaan tämä koko maailman asia. Sitä tapahtuu nyt Välimeren eteläpuolella – ja tapahtuu omissa maissakin, omissa maissammekin. Öö, öö, Saudi-Arabian ulkopuolella pidejä. Ja tämähän liittyy pitkälti siihen, että näitä ääriideologioita viedään Saudi-Arabiasta ulospäin. Todennäköisesti tämä on mietintö Saudi-Arabiasta. Ja, ja siinä yhteydessä meidän täytyy myös puuttua tähän, että ääriilmiöitä viedään, kuten vahabi-ilmiöitä ympäri maailmaa. Näemme, mitä, mitä tapahtuu nyt esimerkiksi Syyriassa. Ja niinpä edelleen kiittäisin Doris Pakkia hänen mietinnöstään. Ja, Herr Niin, puheenjohtaja. Eihän ollut tarkoituksena, että vahabi Äh, aihe toituu tuntitolkulla keskusteltavana aiheeksi, mutta se täytyy tehdä, koska se oli, sai niin paljon vastapainoa ja väärää vastapainoa äh, äh, se maa lehdistössä, ja koska se oli väärin, täytyy sanoa vielä se saksaksalainen sananta, että, että alussa on vaikeaa ja alussa on vaikeaa, koska Bosnia on, siellä on laaja islamilainen väestönosa ja siellä vahabismi on todellakin äh, saanut juuria ja tämä merkitsee tälle maalle ongelmia, sillä samalla myös meille. Tämä on kuitenkin maailmanlaajuinen ongelma, siksi sitä ei voi vähätellä, vaan se täytyy, sitä täytyy puhua sen oikealla nimellä. Mutta se on yksittäistapaus, joka liittyy muihin ääriilmiöihin ja nationalistisiin ilmiöihin tai, tai linjauksiin. Ja siksi meillä on tässä nyt hyvä muotoilu, joka on löydetty. En minä syytä millään tavalla Bosnia, vaan minä varoitan tästä vaarasta – jonka, jonka laajuutta ei voida arvioida. Ellei, sitä, ellei heti alussa panna hanttiin, niin sitten se, kuinka usein olemme 20 vuoden aikana sanoneet, että olisipa täytynyt tehdä näin, siksi tämä kompromissi on hyvä, ja kaikki puhuneet ovat pitäneet tätä hyvänä. Ja siksi minä uskonkin, että me emme tee mitään sellaista, joka olisi väärin, vaan me teemme oikein jossa on, toimimme ennakoivasti. Srebrenitassa ei, tämä Srebrenica ei istu tähän. Me olemme aina tuomineet Srebrenitassa tapahtumat. Ja me, minusta me emme, meitä ei voida syytellä, eikä nyt pidä sotkea puuroja ja vellejä, vaan pitää puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Ja tämä Aase herra Kasinhan sanoikin, että minä olisin purkamassa korkean edustajan toimintaa, mutta sitä paikkansa, mutta minä olen parlamentin esittelijä, minä olen muotoillut tässä tekstin, jonka kaikki voivat hyväksyä. Eli siitäkään ei tarvitse keskustella kolmanneksi. Kollega Boskurt ei ole tyytyväinen minun kompromissiin. Hän kyllä hyväksyy sen, sen osittain, joka liittyy rajamuutoksiin. Eh, Emil Boskurt hän eh, teki tarkistuksen, joka on, mainitsee muun muassa herra Jussipovicin, Kroatian presidentin, mitä hän sanoi näistä rajamuutoksista. Tällä ei ole mitään tekemistä tässä. En minä siteeraan naapurimaan äh, presidentti, enkä siteeraa myöskään äh, serbialaista Kratsisia, jos hän sanoo asiasta jotain. Me puhumme vain Bosnia-Herzegovinasta ja, ja ja sen pitäisi löytää ratkaisut yhdessä naapurinen kanssa. Sitten me puhumme Kroatiasta, tehdään Kroatia mietinnössä. Siellä me voimme mainita Srebrenicin ja me luotamme siihen, mitä on sanottu. Minä pyytäisin todellakin, että tämä kollega Emin Poskurtin tarkistus eh, ei saa kannatusta, koska minusta me emme voi eh, tässä joudutaisiin mainita naapurimaan presidentti, joka ei kuitenkaan liity tähän mietintöön. Sitten sellainen juttu, joka on vielä aika, äh, aika raskas. Niin tietenkin olisi hyvä, jos me voisimme tämän tehdä. Se, mitä Kasin puhtu, totesi ja Rova Ladford myös, myös mainitsi sen, Alten kollegat toivotavat, että me järjestämme kansainvälisen konferenssin, jossa me jälleen puhumme näistä asioista eh, ja sidosryhmien kanssa. Minusta meidän pit, ei, ei, tässä menee nyt lapsi pesuveden mukana pois. Meillä on nyt kuitenkin siellä hallitus tai ministerineuvosto, jossa nyt ollaan laatimassa uusia lakeja, panemassa niitä täytäntöön jotka on hyväksytty äskettäin. Me olemme nyt vasta tien alussa, jolloin niin kuin Bosnia-Herzegovina on muodostumassa valtioksi. Nyt sitten me tulemme ulkoa ja nyt me tarvitsemme kansainvälisen konferenssi, eh, joka sitten rupeaa tutkimaan asioita. Tämä on niin eh, haitallista kuin vain mahdollista. Me emme ole opettajia, tämä maan opettajia, me olemme tämän maan auttajia ja siksi eh, heidän, täytyy itse, heidän ihmisten täytyy rakentaa se oma politiikkansa. Nyt ihmiset ovat siellä muuttamassa omaa perustuslakiaan, ainakin yrittävät sitä, ja sitten eh, Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen eh, tuomio niin sitä tuomitellaan täyttämässä. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja se voi vain tapahtua siinä maassa, totta kai meidän avullamme, jos se sitä haluavat. Mutta jos nyt järjestettäisiin kansainvälinen konferenssi, muistuta vain edellisistä, joka epäonnistui pahasti. Ja minusta meidän pitäisi olla varovaisia ja pitäisi auttaa, antaa näiden ihmisten kantaa oma vastuunsa. Ja minä katson, että mitä nopeammin tämä voi tapahtua, sitä parempi se on. Sitten he ovat itse vastuussa, eivätkä sano, että että jonkun täytyy jotakin tehdä. Tämä oli vain hyvin, hyvin tunnepitoinen kommentti, koska tämä asia on tämä asia, sydäntäni lähellä. Me emme voi olla opettajia, meidän täytyy olla herkki, herkkätunteisia ja varovaisia. Minä todellakin tarkoitan tätä. Meidän kaikkien täytyy oppia Balkanilla täytyy todellakin olla huomaavainen ja sen me teemme, Bosnia-Herzegovinaa ei auta, jos me taas tuosta heristämme sormeja ja sanomme, että kirjoitamme, järjestämme kansallisen konferenssin. Meidän pitää antaa antaa näiden ihmisten hoitaa itse näitä asioita. Se, mitä tapahtuu kahden vuoden päästä, kahden vuoden päästä voidaan nähdä, mikä on, mikä on tilanne. Toivottavasti te voitte äänestää minun äänestyslistani mukaisesti. Rouva Pak. Nyt rouva Lunacek on vielä pyytänyt puheenvuoroa, ettei nyt vaan Euroopan kulttuuri vaarantuisi. Puheenjohtaja, minä en nyt valitettavasti ymmärtänyt. Ich muss nur, na, Doris, ich muss... Doris, suothan anteeksi, että tässä vielä pyydän puheenvuoroa. Minun täytyy kyllä nyt esittää vastalause yhdessä asiassa. Vihreät pyrkivät kompromissin muotoilemaan toisin, mitä näihin vahapitteihin tulee, niin että kaikki ekstremistit tuomittaisiin, eikä vain tätä ja me emme ole tässä kompromississa mukana. Halusin vain tämän vielä korjata. No niin. Näin tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Sydämestä kiitokset sinulle, Doris. Ennen kuin menemme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli Turkkiin, haluaisin antaa Roa Deheralosille puheenvuoron. Lyhyt julkilausuma, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you for giving me... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että voin esittää tärkeän humanitaarisen asian, joka tuli tietoon, niin vasta viime yönä. Ehkä tiedättekin, oli Turkin lehdistössä oli suuri juttu äskettäin, joka sai suurta huomiota osakseen, jonka 38 ruumista löydettiin Japakin vankiloissa, vankilassa normaalin restaurointiprosessin yhteydessä ja ja nämä jäänteet näissä oli 9 millin äh, äh, kuulia ja samantyyppisiä löytöjä on tehty Kyproksella. Nämä jäännökset tarkistettiin ja val- niiden DNA tarkistettiin ja todettiin, että ne eivät liity millään tavalla kadonneisiin ihmisiin kurdialueelta tai Turkin alueelta, ja pyytäisinkin tukea valikunnan ja parlamentin tukea sille, että voitaisiin saada tutkittua nämä jäänteet, koska tuhan sadat perheet elävät pelossa Kyproksella tällä hetkellä, koska Sa, kaiketi 200 ihmistä on ollut tuossa vankilassa vuoden 74 sodan jälkeen. Sydämelliset kiitokset, Parahin kollega. Ehdottaisin, että käännymme Turkin suurlähettilään puoleen. Pyydämme selvitystä. Ehkäpä tätä voidaan vielä myöhemmin yhdessä esittelin kanssa tarkastella, että miten tätä asiaa lähdetään käsittelemään. Kiitos tästä tiedosta. Nyt siirrytään seuraavan esityslistan kohtaan Turkki. Esittelijämme Rouva Omen Räytten saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, 12. tammikuuta täällä tässä valiokunnassa esittelin päätöslauselma esitykseni liittyen Turkki-edistyskertomukseen ja tuolloin jo totesin, että komission mielipide, mutta myös neuvoston mielipide ovat mielestäni aivan oikeita sen suhteen, että Turkilla on maana avainasema, mitä tulee Euroopan unionin hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Ja tässä päätöslauselmaesityksessäni myös puhun tästä riippuvuussuhteesta Turkin ja Euroopan unionin välillä. Teen tämän perustuen siihen, että Turkin talouskasvupotentiaali on hyvin suuri ja perustuen siihen, että Turkilla on merkittävä rooli energian tuotannossa ja niin kuin itsekin puheenjohtaja aina olette todennut, Euroopan unionin ulkopolitiikalla on suuri merkitys liittyen Turkkiin. Tämä eh, riippuvuussuhde voi olla myönteinen niin Turkille kuin Euroopan unionillekin, mutta se voi olla myönteinen vain siinä tapauksessa, että meillä on eh, vastavuoroista eh, toimintaa ja otamme toisemme huomioon niin Euroopan unionissa kuin Turkissakin. Ja molempien osapuolten on ponnisteltava, jotta sitoutuisimme tähän yhteistoimintaan. Ja konkreettisia tuloksia Turkin uudistusprosessista tulee saada, mutta tämä ei riitä. On myös saatava aikaan parannusta suhteessa naapurimaihin, Turkin naapurimaihin. Ja odotan Euroopan unionilta sekä sen jäsenvaltioilta komission jäsen Fyylen uuteen agendaan sitoutumista, mitä tulee EUn ja Turkin välisiin suhteisiin. Mutta samalla odotan uusia ponnisteluja, jotta voidaan luoda paremmat olosuhteet eri lukujen suhteen, mitä tulee esimerkiksi oikeuslaitokseen ja ihmisoikeuksiin, on aivan tarpeen, että on todella tarpeen toimia näillä myös mitä tulee ulkopolitiikkaan sekä terrorismin torjuntaan, me voimme, jos teemme läheisempää yhteistyötä, saada hyvin paljon hyötyä niin Euroopan unionille kuin Turkillekin. Tammikuussa jo puheenjohtaja ilmaisin suuren huolenaiheeni eh, ilmaisuvapauden ja lehdistövapauden suhteen ja eh, sen suhteen, että monet pidätysajat ovat hyvin pitkiä ennen kuin ihmiset saavat oikeutta. Samoin olin huolissani siitä, että monia ihmisoikeusaktivisteja sekä toimittajia on pidätetty. Ja kiitän kollegoja tuesta, joita sain lähestymistavalleni. Olemme yhtä mieltä siitä, että nyt enemmän kuin koskaan, on äärimmäisen tärkeää saada aikaan voimakas, tasapainoinen, mutta myös objektiivinen ja tiukka viesti Turkille viesti on lähetettävä viesti, jonka pohjalta ihmiset voivat tehdä työtä ja saada aikaan edistystä. Kollegat ovat nostaneet esiin koko joukon yksityiskohtia tarkistuksissaan. Näitä en kaikkia voi tähän tekstiin ottaa mukaan, koska muuten me eh, toistaisimme niitä tekstejä, joita olemme tehneet eh, tai kirjoittaneet aiempina vuosina. Ja sitten on vielä näitä uusia kysymyksiä, joten tämähän paisuisi kuin pulla ja se ei ole mahdollista. Me kävimme keskustelua tammikuussa, sain 461 tarkistusta puheenjohtaja ja sitten Strasburgin täysistuntoviikolla tein kovasti työtä kompromissitarkistusten löytämiseksi varjoesittelijöiden kanssa. Haluan kiittää kollegoita erinomaisesta ja myös hyvin tehokkaasta yhteistyöstä. Kaiken kaikkiaan eh, me olemme nyt kirjanneet 29 kompromissitarkistusta ja Lukas teki kovasti työtä ja saatiin, sain ne sitten lähetettyä kaikille maanantai-iltana. Kompromissitarkistuksista puheenjohtaja tämän ydin viestin voitte lukea. Voin sitä tässä teille nyt valaista. Tässä tekstiluonnoksessani mainitsin kyllä esimerkiksi terrorismilainsäädännön ja sen, että se on syynä sille, että kovin monet ihmiset istuvat pidätettyinä pitkiä aikoina, mutta Kaikkia yksityiskohtia en tässä maininnut, mutta näissä tässä kompromissitarkistuksessa olemme nyt hyvin paljon tarkempia tarkempi sanaisia terrorismilain, Turkin terrorismilainsäädännön suhteen ja määritelmiä voidaan tulkita Turkissa aivan liian laajalti ja sitten eh, täytäntöönpano terrorismilainsäädännön suhteen on hyvin löyhäkätistä. Meillä on täällä nyt eh, laissa koko joukko artikloja, jotka on välttämättä muutettava, joita on uudistettava. Ja keskustelussa nousi eh, toistuvasti esiin hallituksen ja opposition välinen suhde Turkissa. Korostan, kollegojeni kanssa yhdessä kompromissitarkistuksissa vuoropuhelun merkitystä hallituksen ja opposition välillä ja myös hallituksen ja opposition välistä yhteistyötä. Myös ilmaisemme suuren huolenaiheemme siitä, että tällä hetkellä on käynnissä koko joukko oikeusjuttu juttuja, jotka liittyvät Turkin parlamenttiin ja suurimpaan oppositiopuolueen ja sen jäseniin. Kyllä, kun oppositio joutuu toimimaan jatkuvan oikeus toiminnan varjossa ja jatkuvan kanteiden pelon varjossa, niin tämä on suuri ongelma on tullut tuomio, hyvin suuren pettymyksen meille aiheuttanut tuomio. Ja tämä oikeusjuttu mielestäni kyllä on äh, oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltion ähm, toiminnan suhteen varsinainen koetin kivi ja hyvä esimerkki Turkin oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja toiminnasta. Me haluamme Dink-tapauksen äh, äh, käytävän läpi ja että kaikki äh, vastuulliset tulee saattaa oikeuden eteen. Sitten joitain muita kysymyksiä, puheenjohtaja. Tässä tekstin olen tehnyt joitain pienempiä lämpiä muutoksia. Me rohkaisemme neuvotteluihin Turkin ja EUn vapaakauppasopimuksen suhteen ja oikeusministeri on käynnistänyt oikeuslaitoksen uudistuksia ja rohkaisemme tästä ja pidämme näitä hyvinä askeleina ensimmäisenä askeleina oikeaan suuntaan. Ja ehkäpä näin luku 24 voidaan ö, avata keskusteluille. Tässä on koko joukko kohtia ja yksityiskohtia, mutta jos luette kaikki kompromissitarkistukset, niin näette kyllä tämän yhteisen linjamme hyvin selkeästi. Sitten puheenjohtaja Kypros. Äh, tästä Kypros-kysymyksestä ei ole kompromissitarkistusta, koska päätöslauselman luonnoksen teksti on jo paitsi objektiivinen, myös hyvin selkeä ja täysin kirkas sen suhteen, mikä viestimme on liittyen Turkin ja Kyproksen välisiin suhteisiin. Ja haluaisinkin pyytää kaikkia kollegoita, koska kaikki Kyprokseen liittyvät tarkistukset kyllä heijastuvat tähän. Toki voitte säilyttää nämä Kyprostarkistuksenne, jos haluatte ja äänestetään niistä sitten, mutta uskon, että teksti säilyy tällaisenaan ja se on hyvä Kyproksen osalta. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että huomenna saadaan toimitettua hyvä äänestys ja uskon, että tämä päätöslauselma esitys on objektiivinen, voimakas ja hyvin kirkas ja selkeä. Ja toivon, että se on sitä myös huomisen äänestyksen jälkeen. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman, and thank you our... Kiitos puheenjohtaja, kiitän esittelijäämme Riia Oomen Raittenia todella hyvästä työstä tässä mietinnössä. Tämä on tasapainoinen ja myönteinen mietintö, kuten yhtä lailla mm, kuinka, miten myönteinen agenda on komissaari Fulolta tullut Eh, jotta päästäisiin eteenpäin Turkin kanssa. Täytyy sanoa, että oma ryhmäni on myötävaikuttanut huomattavasti näihin tarkistuksiin, joita on tehty ja niihin neuvotteluihin Riian kanssa, jotta tämä tasapainoinen lopputulema saatiin aikaan. Ja tämähän on se, mitä me haluamme saada aikaan. Ja uskoakseni tämä on aivan adekvaatti asia, kun ajatellaan, kuinka tärkeitä EUn ja Turkin väliset suhteet ovat tällaisessa tilanteessa, jossa Turkki on enemmän kuin koskaan keskeisessä roolissa tuolla alueella, jossa sen vaikutus voi olla kovin myönteinen. Mutta, mutta on myös uusia haasteita ja heinäkuusta lähtien meillä on Kyproksen puheenjohtajakausi Euroopan unionissa, ja tämä varmastikin vaatii erittäin äm, sanotaan niin tällaista selkiintymistä kummallakin puolella ja varmasti myös Turkin puolella sen suhteen, millä tavalla se hoitaa suhteitaan EU-hun tässä prosessissa tiellä kohti jäsenyyttä katsomme, että, että on tärkeää, että tässä, tässä mietinnössä kehotetaan avaamaan nämä äh, neuvotteluluvut 23 ja 24. Ja tässä on käytetty kohtuullista kieltä, johon olemme voimme su- voineet suostua näiden ongelmien osalta, joita me näemme oikeuslaitoksessa ja niissä tapauksissa, joita on painotettu että ne ovat keskeisiä asioita. Ja totta kai myös niissä ongelmissa, jotka liittyvät ilmaisuvapauteen ja moniarvoisuuteen mediassa. Ja Andrinkin tapaus on, on aika kielteinen esimerkki, mutta toivottavasti auttaa oikaisemaan ne asiat, jotka ovat pielessä. Olemme tietenkin huolissamme ryhmässämme siitä, että käytetään väärin terrorismin vastaista lainsäädäntöä jossa puututaan ihmisiin, jotka ovat joko oppositiossa tai ilmaisevat oman vapaa mielipiteensä toisella tavalla. Ja mitä sitten tulee Kyprokseen ryhmäni kaikettikin haluaa tasapainoisen lopputuleman, joka, äh, joka, joka auttaa eteenpäin menoa. Ja täytyy vain muistuttaa siitä, että tässä suhteessa eilen tapasimme neuvoston edustajan ja kysyin häneltä tästä ehdotetusta konferenssista – joka käsittelee Syyriaa ja jonka Turkki suunnittelee järjestävänsä. Ja tuleeko siihen kutsu myös Kyprokselle? Kypros on kuitenkin osa EUta ja minulle vakuutettiin tässä vastauksessa sellainen olettamus, että näin tulee tapahtuma ja tämä asia tulee esiin toivottavasti myönteisessä valossa tulevassa mietinnössä. Kiitoksia vielä kerran esittelijälle ja kaikille kollegoille, myös meikäläisille. Ja vielä mainitsisin Rimen Obiosen, joka oli, äh, tämä hän ei kuitenkaan päässyt tänne tänään. Hän on sairas ja hän pyysi minua puhumaan omasta puolestaan. Thank you. Ja, vielen Dank, ähm, Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluan kiittää Ria Omenräytteniä hyvästä työstä joidenkin kuukausien ajan, no niin oikeastaan jo vuoden ajan olemme olleet yhtä mieltä siitä, että tilanne on varsin paradoksaalinen se tosiasia, että Turkin kanssa käydään jäsenyysneuvotteluja. Senhän tulisi olla myönteinen asia, mutta se on nyt johtanut siihen, että muilla aloilla yhteistyössä on jouduttu ongelmiin ennen kaikkea mitä tulee strategisen vuoropuhelun ulkopolitiikan alalla. Siksi mielestäni on erittäin hyvä, että tässä pyritään nyt kääntämään agenda myönteiseksi ja se ei ole yksinomaan keskittynyt jäsenyysprosessiin. Se ei sitä suinkaan heikennä, mutta se ei myöskään sulje ulkopuolelle muuta yhteistyötä tai tee sitä hankalammaksi. Tässä on kaksi tärkeää pääviestiä. Yhtäältä kriittisyys ihmisoikeuksien, perusoikeuksien, vapauksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteen suhteen tässä Turkin on jäsen ehdokkaana kyllä lähestyttävä meidän arvojamme ja todistettava tahtonsa edistykseen laajalti. Tosin olemme todenneet, niin kuin komissiokin osuvasti totesi, että tilanne on tietyillä aloilla pikemminkin heikentynyt jatkuvasti ja se on erittäin huolestuttava erityisesti joulukuinen kymmenien toimittajien pidättäminen ja samoin lukuisien toimittajien pidätettynä pitäminen. Kuitenkin olemme tyytyväisiä siihen, että eh, olemme hyvin huolissamme kurditilanteesta. Se on kääntynyt jälleen eh, huonompaan suuntaan hallituksen toimien vuoksi. Kuitenkin toteaisin seuraavaa. Jos haluamme Turkin kurditilanteen rauhanomaista ratkaisua, niin kaikkien osapuolten on pyrittävä tähän. Öcalanin eh, pidättämisen vuosipäivänä Pariisissa, Lontoossa, Zyrihissä ja Kölnissä – hyökättiin polttopulloin ihmisiä vastaan. Myös Ria Omen Räytten puhui tästä. Eli jos halutaan rauhanomainen ratkaisu, niin mielipiteen vapaus on äärimmäisen tärkeä ja lehdistön vapaus. Tätä täytyy kaikkien kunnioittaa. Turkissa standardit eivät ole vielä Euroopan unionin tasolla ja pyytäisin, että kompromissitarkistusta tarkastelette mahdollisimman tarkasti. Me haluamme yksityiskohtaisemman paremman analyysin siitä, että mitä siellä oikein tapahtui, mitä komission täytyisi tätä analysoida. Tähän mennessä tämä on ollut erittäin äh, pintapuolista ja komissiohan on todennut, että että ihmisoikeusaktivistien pidätykset ja niin edelleen liittyvät oikeuslaitoksen toimintaan, mutta tässä tarvitaan kunnollinen analyysi ja myös parlamentti on, parlamentin oltava siinä mukana. Sitten perustuslakiprosessi. Sen perustuslain uudistaminen Turkin parlamentin valiokunnassa on hyvällä tiellä, mutta mitä tulee vuonna 2010 jo päätettyihin perustuslakiuudistuksiin, niin meidän täytyisi tarkastella, että mitä niiden suhteen on tapahtunut. Komission täytyisi kyllä seuraavassa edistyskertomuksessa kuvailla tilannetta huomattavasti entistä tarkemmin. On nimittäin niin, että keskustelukumppanimme Turkissa ovat erittäin huolissaan. Parhaat kollegat, me olemme yhtä mieltä siitä, että luvut 23-24 tulee avata mahdollisimman pian. Haluamme tätä myönteistä agendaa. Haluamme korostaa Turkin strategista merkitystä alueella. Se on hyvin tärkeää. Strategista vuoropuhelua on jatkettava ja siksi olen erittäin tyytyväinen siihen, että täällä on joku ulkosuhde edustaja tänään äh, kuuntelemassa meitä ja haluamme todella korostaa, miten tärkeä tämä strateginen vuoropuhelu, strateginen toiminta on ulkosuhteidemme kannalta. Sitten viimeinen asia. Olisin erittäin tyytyväinen, jos äh, esimerkiksi viisumivapautuksen suhteen saataisiin äh, edistystä. Tulliunioni on hyvin vakava ja hyvin merkittävä asia ja senkin suhteen tässä on myönteistä kehitystä ja toivoisin, että tässä suhteemme Turkkiin Turkin ja Euroopan unionin välillä voivat nyt tämän positiivisen agendan kautta kääntyä ilmapiiriltään myönteisemmäksi. Kiitos. Äh, äh, Graf Lambsdorff, se mitä äsken sanoitte liittyen komission analyyseihin, saa kyllä minun tukeni, painokkaan tukeni. Minäkin pyytäisin komissiota, että se tätä pyyntöänne seuraisi. On hyvin tärkeää analysoida edistystä ja Eh, eri toimia. Ja sitten Rauha Flotra. Merci, monsieur président. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Työ, jonka esittelette meille tänään ja josta huomenna äänestämme, on äärimmäisen hyödyllistä, täsmällistä ja merkittävää. Pitää paikkansa, että kritiikkiäkin esitetään, mutta kritiikki on kuitenkin rakentavaa. Sellaista, joka pyrkii Äh, esittämään tai auttamaan hallintoa ylittämään ongelmat esimerkiksi niin, että uudistuspaketit äh, oikeuden alalla olisivat tehokkaita, kunnioitettaisiin omaisuusvapausperiaatetta. Tämä kritiikki on täsmällistä ja se on myös jonkinlainen stimulaatio eteenpäin Turkin viranomaisille. Se osoittaa, mitkä ovat ne vaiheet, ne askeet, askeleet edist- kehityksen suuntaa niin, että uudistukset etenisivät ensinnäkin perustuslakiprosessissa, myös rikoslakiuudistuksessa ja terrorismin vastaisessa lainsäädännössä. Tämä mietintö on hyvä työtä myös siinä mielessä, että siinä korostetaan meidän eurooppalaista vastuutamme. Jos me haluamme, että Turkin Eurooppa-näkymät voisivat toimia demokratia- ja uudistusprosessin moottorina, niin on aivan välttämätöntä, että me Euroopan taholla voimme toteuttaa omia toimintavälineitämme niin, että 23 ja 24 lukuja esimerkiksi työstämme perusoikeuksien tiimoilta ja oikeuskysymysten tiimoilta. Yleinen lähestymistapa on minusta hyvin mielenkiintoinen ja tässä mietinnössä täydennetään hyvin sitä strategiaa, jonka Euroopan komissio on valinnut. Tällainen myönteinen agenda. Tämä on stimuloiva mietintö. Se nimenomaan pyrkii tehostamaan uudistusprosessien täytäntöönpanoa. Nämä ovat keskeisen tärkeitä Turkin demokratiaprosessin kannalta. Esittelijä on tehnyt mielenkiintoista ja hyödyllistä työtä tässä mielessä kollegoiden kanssa teemme tarkistuksia. Tämä ei kuulu kompromissiin. Me haluaisimme nostaa esille sen, että meillä on huolenaiheita liittyen ympäristövaikutuksiin, ympäristöön, arkeologiaan. Totta kai kasvu on hyvä asia, mutta täytyy huomioida ympäristövaikutukset, minkä tyyppistä kehitystä valitaan, ja tämä vaikuttaa siihen erinomaiseen ympäristön laatuun, mikä Turkissa edelleenkin on. Se on sanottava. Meidän täytyy yhdessä voida tämä todeta. Ja varmasti tämän äänestyksen yhteydessä on oikea hetki tämä todeta. Tätä olla tarkistus 70, jos oikein muistan. Tämä prosessi on tärkeä, koska kyseessä on journalisti ja puhun tässä nyt verkostoista, jotka olivat taustalla tässä tässä salamurhassa. On tehty työtä, on tehty raportti, hyvin dokumentoitu raportti, jossa todetaan, että virkamiehet, jotka suoraan tai epäsuoraan olivat vastuussa Randikin surmasta, heitä ei kuultu tuomioistuimessa ja heitä ei saatettu vastuuseen. Tämä syö kyllä Turkin oikeuslaitoksen uskottavuutta. Ja nyt olemme siis saaneet tämän raportin luettavaksemme. Sitä ei ole mukana vielä tässä alkuperäisessä mietinnössä tietenkään, koska se on uusi juttu. Mutta tätä täytyy vielä seurata ja sillä on oltava myös oikeudellisia seuraamuksia. Kiitos joka tapauksessa tästä korkeatasoisesta työstä. Huomenna äänestämme mietinnöstä, joka varmasti sitten voi olla hyödyllinen jatkossa. Tästä voimme olla tyytyväisiä. Kiitos sitten, herra Van Orden. Uh, thank you very much, Chairman. Well, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella Riaa. Tämä on hyvin vaikea ja ristiriitainenkin paketti, kuten me kaikki tiedämme. Ja Riia on mielestäni käsitellyt tätä hyvin rohkaisevalla tavalla. Ja onhan tietenkin monia pulmia ja, ja joitakin aloja, asioita, joissa on merkittäviä mielipideeroja, mutta kuitenkin voimme tukea tätä. Hyvin, erittäin tärkeää, että näemme äh, edistystä tapahtuvan äh, suhteessa Turkkiin ja äh, tärkeää on saada positiivisia signaaleja. Meidän täytyy muistaa myös, että edistyminen Turkissa on myös meidän etujemme mukaista, kuten Turkinkin etujen mukaista. Ja parista asiasta täytyy sanoa, että, että ne, jotka pyrkivät e, osallistumaan demokraattiseen prosessiin Turkissa, niiden siellä pitäisi kieltäytyä väkivallan käytöstä. Tämä on tärkeä ja erityisesti viit, PKK-terroristiorganisaatioon. Kyproksesta. Se on väistämättä hyvin ristiriitainen kysymys, mutta se täytyy, siihen kompromissia täytyy löytyä kaikilla puolilla. Emme voi odottaa Turkin puolelta, että, se, että, sen, että jos myönnetyksiä ei pidä antaa, ellei vastavuoroista, vastavuorolla, vastapuolella tule mitään vastaavia myönnetyksiä. Me olemme, tämän kuitenkin hyvä mietintö, me voimme sitä täysin sydämin tukea. Kiitoksia. Sitten herra Hatsi συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία για την δουλειά που έκαμε. Kiitos, hyvät kollegat. Minäkin haluan kiittää Riomen Roittenia hänen tekemästään työstä. Mä olin parlamentissa sekava, sekavaliokunnan mukana Turkissa ja me halusimme, me näimme, miten kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ottivat kantaa asioihin. He puhuivat yli sadan toimittajan pidättämisestä Turkissa ja on kysymys sadoista edustajista, jotka on pidätetty, koska heitä syytetään siitä, että niillä olisi yhteyksiä KCK, joka on PKK on, PKKsta irtautunut ryhmittymä. Ja Turkissa on paljon vankiloita. Me saimme kuvan Turkista, sellaista Turkista, jolla on vaikeuksia kulkea oikea tietä kohti demokratiaa. Ja haluaisin todeta, että tässä ei ole kovinkaan paljon tapahtunut. Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin täytyy vain todistaa, ja ne eivät kuitenkaan luo painetta, jotta ongelma voitaisiin ratkaista, joka on, kuitenkin koskettelee 20 miljoonaa ihmistä. Ja nyt jos avattiin, avattaisiin luvut 23 24, me emme vastusta tätä Turkin jäsenyysprosessia ja näiden lukuja avaamista neuvotteluissa, mutta minä kehotin herra Paisia sanomaan, mitä Turkki aikoo tehdä, mikäli ö, ö, sitten Tur, Turkin kanssa avataan nämä luvut Kyprosen puheenjohtajakaudella ja sain vastaukset. että emme ole ollenkaan kiinnostunut, kiinnostuneita avaamaan näitä lukuja Kyproksen puheenjohtajakaudella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että että ei myöskään mitään tapaamisia haluta järjestää, eikä minkälaisia viestintäkanavia haluta avata Kyproksen kanssa. Ja minä luulen, että meidän, meidän täytyy ottaa tämä asia esille Turkin kanssa. Eihän voida hyväksyä sitä, että, että Kyproksen tasavaltaa kohdellaan tuolla tavalla ja evätään kontaktit siihen suuntaan. Täytyy muistaa, mitä monet kollegat ovat sanoneet tämä maa haluaisi avata neuvotteluluvut, mutta konkreettisessa tapauksessa kuitenkin reagoidaan tällä tavalla, niin kuin totesin. Toteaisin vielä, että, että me katsomme, että Turkki Turkin täytyy raportoida siitä, että sen joukot vedetään pois. Eihän Turkki siinä suita häviäisi, jos se vetäisi joukkonsa pois Kyprokselta. Tämä on tärkeää. Meidän täytyy myös muistaa se, että tässä on kysymys jäsenkandidaatista ja tämä liittyy päätöslausmaan 550, jossa puhutaan Makustan kaupungin palauttamisesta. Me olemme saaneet kirjallisen julistuksen, joka on 50 kollegan allekirjoittama. Ja magustan osalta vielä seuraava toteamus. Tarkistus. Tarkistuksessa puhutaan päätösohjelmasta 550 ja sitten täydennetään sillä, että avattaisiin Nikosian kansainvälinen lentokenttä. Tämähän ei liity millään tavalla päätösohjelmaan 550, siis tähän, tämä YK on päätöslausunnossa ei tästä puhuta. Tätä ei voida esittää tässä tarkistuksessa. Sitten vielä puhuisin vielä tästä talousvyöhykkeestä. Ja Turkki ei ole allekirjoittanut tätä asiakirjaa. Tämä on sanottu, että ulkomaiset yritykset ne eivät saa tehdä varauksia Kyprokselta, koska jännitteet Turkin kanssa saattavat vain pahentua. Meidän parlamenttimme täytyy tuoda ilmi se, että, että Turkki voi liittyä EU-hun, mutta sen täytyy pitää kiinni visseistä velvoitteistaan. Kiitos. Um, Puhujan list listalla. Voimme, puhelista mukaan voimme kyllä kiistellä tästä aiheesta vielä iltapäivälläkin. Joten nyt kun olemme kuulleet varjoesittelijät, ehdotan, että rajoitamme puheajan nämä äh, loppujen osalta puolentoista minuuttiin. Aivan varmasti kollega Duff meille nyt painokkaasti osoittaa, että tämä on mahdollista. Andrew, ole hyvä. Well, uh, Mr. President, I'll try. Uh, it, uh... Puheenjohtaja, ainakin yritän. kaksi johtopäätöstä sekä valiokunnan kokouksesta, joka meillä oli Istanbulissa viime viikolla. Ensimmäinen näistä on se, että perustuslakiprosessi on pluralistisempi ja hienosyisempi kuin mitä olimme osanneet olettaakaan selvästikin. Tämä on oikeastaan pohjaa kaikelle sille muulle, mitä Turkissa tapahtuu, minkälaista kehitystä siellä saadaan ja myös naapuristossa. Tämä on siis oleellisen tärkeää, että seuraamme, tarkastelemme ja saamme täydet tiedot tämän prosessin etenemisestä. tämän komitean johdossa oleva herra Chisek, joka on vastuussa myös luonnoksen laatimisesta perustuslakiuudistuksessa, on kyllä vastaanotto haluinen sen suhteen, että Euroopan parlamentin jäsenillä olisi oma roolinsa. Meidän tulee toimia näin ja tämä on hyvä asia. Toinen seikka liittyy Kyprokseen. se, että Turkki tekisi myönnytyksiä, kun Kyproksen kysymyksessä tällä hetkellä näkymät ovat tässä kyllä aika lailla mitättömät nollissa suoraan sanottuna. Tässä täytyy muistaa myös Kyproksen tasavallan hallituksen rooli. Oma tuntemukseni on sellainen, että Kyproksen puheenjohtajavaltiona – pitäisi tavallaan paljastaa bluffaus. Ja nostaa esille tämä mahdollinen lukujen 23 ja 24 avaaminen neuvotteluille. Tämä on oikeastaan ainoa tapa, jolla Kyproksen kysymyksen halvannustila saataisiin jollakin tavalla etenemään ja aukeamaan. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Aloittaisin kiittämällä Riaa. Ria. Kyllä tuntee paremmin kuin kukaan muu, että tämä ilmapiiri tulisi nyt kääntää myönteiseksi ja on todella tärkeä hetki nyt tarttua tähän myös komission lanseeraamaan myönteiseen agendaan, joka uskoakseni tulee olemaan hyvin merkittävä suhteissamme Turkkiin tulevaisuudessa. Meidän on toimittava yhdessä. Euroopan on yhdessä Turkin kanssa saatava aikaan uudistuksia. Ja tämä positiivinen agenda on tärkeä myös naisten oikeuksille ja naisten aseman parantamiselle. Olin viikko sitten Turkissa ja kun ajatellaan juuri perusoikeuksia ja oikeuslaitoksen uudistamista, niin äh, nämä ovat äh, hyvin läheisessä yhteistoimissa naisten oikeuksien parantamisen kanssa, samoin esimerkiksi ilmaisuvapaus. Äh, ja jos halutaan toimia tämän terrorismin vastaisen lainsäädännön suhteen, niin ratkaisua pitäisi pyrkiä etsimään yhdessä Turkin kanssa. Ja juuri nämä luvut 23-24 ovat tässä suhteessa hyvin tärkeitä ja ne tulisi avata, jotta voidaan katsoa, miten todellisia aitoja uudistuksia voidaan saada käynnistettyä. No niin, sitten tietenkin Kypros. On tärkeää, että eri osapuolilla on myös tahtoa ratkaisun löytämiseen, joten toivon, että myös Kyprosratkaisun löytämiseksi tämä koko muu kokonaisuus voi toimia kannustimena. Kiitos. Thank you, President. Θα ήθελα να αναφερθώ στο κυπριακό πρόβλημα και θα ήθελα να πω ότι... Κύριος Puheenjohtaja, Kyproksen kysymyksestä viime vuodesta lähtien tähän, aina tähän päivään asti on ollut sellainen tilanne, että Turkki Kypros-kysymyksen ratkaisemisen osalta on vain osoittanut aggressiivisuutta. Tämä osoittaa myös Turkin perusvakaumuksen suhteessa edessä olevaan Kyproksen puheenjohtajakauteen EU:ssa – ja siihen, että Kypros on eristyksissä tämän talousvyöhykkeen osalta, jota Turkki epäilee. Mutta Rova Omen Raittinen on onnistunut laatimaan johdonmukaisen tekstin ja näyttää siltä, että kaikki poliittiset ryhmät voivat tukea tätä tekstiä. Haluankin kehottaa Rova Omenia ottamaan huomioon erityisesti kohdan 330, 350, jossa on kysymys maahanmuuttajista. Tämä Turkin maahanmuutto- tai asutuspolitiikka Kyproksella jatkuu. On kysymys 700 000 asukkaasta, ja tämähän vaikuttaa myös Kypros-kysymyksen ratkaisuun. Nyt, jos demokraattinen uudistusprosessi jatkuu, niin silloin Kypros-kysymyksen ratkaisu ei liene mahdollista. Siksi haluankin viitata tähän tarkistukseen, joka on vastaa myös edellisten vuosien linjauksia ja täytyykin pysäyttää tämä laiton maahanmuutto ja laiton asutuspolitiikka, koska tämä on sellainen politiikka, jossa Kyprosta pyritään muuttamaan turkkilaiseksi. Latford. Uh, um, Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti, enkä lähde toistamaan muiden sanoja. Muutama kommentti. Ensinnäkin kurdikysymyksestä. Edustaja Omen Räytten on tehnyt hyvän kompromissin sivulla 20, kohdassa 22. Siinä puhutaan poliittisesta ratkaisusta kurdikysymykseen. Olisin kuitenkin halunnut esittelijältä hieman työtä kohdassa 23 ja terrorismin vastaiset lait. Sekin on tullut mainituksi. ALDE ja muut ryhmät ovat tehneet useita tarkistuksia, joissa pyydetään perehtymään tähän. Mitä sitten tapahtuu näissä pidätyksissä, sadoissa pidätyksissä, niin voi olla, että on tällaisia pintaorganisaatioita, mutta minkäänlaista äh, politiikkaa ei toteuteta niin, että kurdipoliitikot ja järjestöt voisivat päästä ikään kuin valtavirtaan. Jos tehdään rikolliseksi kurdiasioiden käsittely ja käytetään terrorismin vastaista lainsäädäntöä heitä vastaan, niin ei koskaan päästä poliittiseen ratkaisuun. No sitten toiseksi Kyproksesta en ole samaa mieltä, että Omeräytön on tässä tasapainoinen tarvitaan kohtaan 25 muutosta aivan erityisesti on tunnustettava EUn rikotut lupaukset vuodelta 2004, kun luvattiin suoraa kauppaa ja muita toimia niin, että Turkin kyproslaiset pääsevät tästä eristäytymisen tilasta. Mutta olen Andrew Duffin kanssa samaa mieltä muutoin Kyproksesta. Omenraiden on huomioinut lukuisia tarkistuksia kohdassa 34 niin, että mainitaan myös tiekartta kohti vapauttamista. Tämä on tavoite ja se on selkeästi todettu, josta olen tyytyväinen. Ja lopuksi vielä on hyvä, että täällä on kohta 20 lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten oikeuksista. Kiitos. Muistuttaisin nyt teitä tästä ajankäytöstä, muuten emme kyllä ehdi käsitellä seuraavia esityslistamme kohtia. meillä on kuulkaa vielä Serbia tulossa. Seuraavaksi herra Peterle. E, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijää. Vielä koskaan meillä ei ole ollut näin tarkkasanaista tosiasioita kriittisesti tarkastelevaa mietintöä, joka puhuu muun muassa mielipistä. Se puhuu edistyksestä myös muilla aloilla. On hyvin tärkeää tukea Turkia sen perustuslaillisessa prosessissa. Ja tämän lisäksi tämä tuki voidaan antaa hyvin eksplisiittisesti avaamalla tämä luku, joka liittyy oikeuslaitokseen meidän on lisättävä vuoropuhelua ja saatava aikaan selkeä aikataulu. Mielestäni nämä ovat hyvin selkeitä merkkejä, jotka näin lähetämme Turkille. Ja tässä ehkä vielä yksi yleisluontoinen huomio. On hyvin tärkeää, että Turkissa perustuslaki-uudistusprosessia nyt ajetaan hyvin avoimesti. Ja tässä viime kuukausina oppositio on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä Euroopan toimielinten kanssa. Tämä on myös myönteistä. Eri vaalit ovat tässä nyt lähestymässä ja mielestäni olisi erittäin hyödyllistä molempien osapuolten käyttää tätä tilannetta nyt hyväkseen, jotta ei prosessi hidastu. Kiitos. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда много кратък. As, uh, искал да Puheenjohtaja, olen hyvin lyhyt sanainen. Haluan onnitella esittelijää siitä, että hän yritti, on yrittänyt esittää hyvin vakuuttavan ja tasapainoisen mietinnön. Tässä on monia myönteisiä elementtejä tässä mietinnössä. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun neuvosto, neuvostoa kehotetaan antamaan komissiolle mandaatin lähteä vuoropuheluun näistä liberalisointihankkeista. Ainoa, tämä ainoa maa, jolla on kandidaattiasema ja joka edelleenkin vaan e, joutuu käyttämään viisumia tullessaan EUn alueella. Minusta tämä voisi auttaa lisäämään ja aktivoimaan kauppaa ja lisäämään kontakteja ihmisten kesken. Eihän voida hyväksyä sitä, että, että kansalaiset, tällaisen kandidaattimaan, ehdokasmaan kansalaiset eivät voi matkustaa vapaasti olen samaa mieltä Rova Latfordin kanssa ja herra Duffin kanssa Kyproksesta. En ole varma, että, on, että tämä mietintä on kovinkaan tasapainoinen tässä suhteessa, mistä meidän täytyy keskittyä EUn sitoumuksiin eh, vastata eh, huutoonsa ja, ja toteuttaa vuoden 2004 lupaukset, jotta voidaan eri, lopettaa tur, äh, Kyproksen turkkilaisyyskannan äh, eristäytyminen, jotta päästäisiin kokonaisvaltaisiin ratkaisuun Kyproskysymyksessä kysymyksessä ennen kuin äh, Kyproksen puheenjohtajakausi alkaa, koska puheenjohtajakausi ilman täysimittaista Kyproksen turkkilaisten osallistumista ei ole kovinkaan mielekästä. Kiitoksia kovasti ja toivotan kaikkea hyvää. Seuraavaksi herra Rutsek. Entschuldigung. Já bych chtěl též pogratulovat zpravodajce za velmi vyváženou, objektivní, konstruktivní... Haluaisin onnitella esittelijää tasapainoisesta ja rakentavasta mietinnöstä. Mietintö tunnustaa sen edistyksen, mitä Turkki on saavuttanut viime vuoden vaaleista lähtien erityisesti. Ja on mahdollisuuksia saada aikaiseksi uusi perustuslakiluonnos. Sitten siinä viitataan oikeusjärjestelmään ja tämän lisäksi on myös kritiikkiä esimerkiksi ilmaisuvapauden suhteen. Aivan erityisesti haluaisin puuttua tähän Kypros-kysymykseen. Minusta mietintö on hyvin tasapainoinen. Siinä tasapainoillaan Turkin kantojen ja toisaalta Kyproksen kantojen välillä. Turkille tavoitteet voivat kääntyä päälaelleen, jos se ei suhtaudu oikealla tavalla EUn jäsenvaltioon, tässä tapauksessa siis Kyprokseen. Tämä vaikuttaa sekä EUn ja Turkin välisiin suhteisiin että Turkin ja Kyproksen välisiin suhteisiin. On aivan oikein vedota Turkkiin, jotta saataisiin vuoropuhelu aikaiseksi myös EUn ja Naton välillä. Tässä vedotaan Kyprokseen, jotta poistettaisiin esimerkiksi Euroopan puolustusvirastossa veto-oikeuden käyttö Turkin osallistumiselta. Täytyy muistaa väli, lä, lähidän äh, tilanne, Pakistan, Iran, tässä, näissä kaikissa kysymyksissä vaaditaan yhteistyötä Turkin ja EUn välillä. Tämä jäljellä oleva ongelma, nimittäin Kypros, ei saisi olla etenemisen tiellä. EUn ja Turkin pitäisi toimia rakentavassa hengessä niin, että molempia yhteisöjä Kyproksella voidaan auttaa ja myös YK niin, että etenemistä tapahtuu. Te ylititte puheaikanne 78 prosentilla. Parhaat kollegat, kyllä meidän nyt täytyy olla tässä hiukan tiukempia. Ei tästä muuten tule mitään. En mielelläni sulje mikrofonia puhujalta, mutta pyytäisin, että nyt hieman pitäisitte mielessä puhe rajat, rajoitukset. Seuraavaksi herra Kumutsakos. Um. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Riaa erinomaisesta työstä. Jälleen kerran hän on tehnyt erittäin hyvän mietinnön. Ja nyt haluaisin puheenjohtaja tässä esittää oman pointtini, jota pidän hyvin tärkeänä. Kolme ja puoli prosenttia viiva 4 prosenttia BKTstä puolustukseen on yksi syy erittäin vaikealle taloustilanteellemme Kreikassa – mutta on aivan ilmeistä, että Kreikka ei kärsi kansallisesta masokismista. Emme me mielellämme käytä puolustusmenoihin miljardeja ja taas miljardeja euroja. Ei, vaan meillä on jatkuva uhka idästä ja siltä meidän on suojauduttava. Turkki jatkuvasti rikkomalla kansainvälistä lakia vastaan ja provosoimalla lähialueitaan jatkuvasti korostaa tämän uhan olemassaoloa. Ja tästä syystä parhaat kollegat. Ja muistan, muistutan teitä myös viimeaikaista uhista, jotka ovat kohdistuneet Äh, Kyprokseen ja Israelin Turkin taholta ja tilanteesta Iranissa ja Syyriassa, niin aivan ilmeistä on, että Turkin ulkopolitiikka on johtanut tilanteen kiristymiseen. Näistä syistä emme voi jättää tilannetta huomiota ja meidän on lähetettävä Kreikan kansalle selkeä viesti. Kreikan kansa tekee valtavia uhrauksia, mutta meidän on välitettävä sille viesti siitä, että Euroopan parlamentti voimakkaasti tuomitsee Turkin toimet, provokaatiot ja äh, alueen äh, tilanteen äh, kiristymisen Turkin toimien vuoksi. Tässä järkyttävässäkin taloustilanteessa meidän on pakko käyttää varojamme puolustukseen. Tämä on missä papa. Kiitoksia ja sitten Papadopoulos, olkaa hyvä. Missis. Antigona.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 tässä mennään väär, väärästä suunnasta tähän kysymykseen. Turkin pitää ymmärtää, että sen täytyy tehdä tälle asialle jotakin. Ei Kypros ole jäsenyyden tiellä. Siitä on tullut uhri. Se on ollut uhrina jo vuodesta 1974 lähtien, kun miehitys tapahtui. Kypros on, Turkki on uhka Kyprokselle ja edelleenkin laitonta ö, siirtokuntatoimintaa jatketaan Kyproksen pohjoisosissa. Ja tällä tavalla estetään myöskin se, että selvitettäisiin kadonneiden ihmisten kohtelo. kohtelo. Ei voi olla niin, että esitetään vain uhkauksia Kyprokselle. Hallitusten väliset neuvottelut ovat käynnissä Puhujan mikrofoni ei ilmeisesti toimi. Niin, Turkilla on velvoitteita myös EU: ta kohtaan. Mon, please. Kiitoksia sitten herra äh, Mon. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan osaltani onnitella Ria Omenia esittelijää mm, valtavasta työstä. Ja lisäksi tässä vielä viitisen sataa tarkistustakin. Hänellä on, hän on tehnyt hyvin tehokasta työtä. En te, halua tehdä tästä nyt mitään nää monimutkaista puheenvuoroa. Yksi huomio kuitenkin. Tämä liittyy kompromissiin 23 konkreettisesti siihen kohtaan, joka liittyy juuri viisumipolitiikkaan. Niin kuin hyvin tiedätte, tästä on käyty kirjeenvaihtoa ja Turkin viisumipolitiikka mielestäni ei ole yhden linjainen. Sen äh, täytyy olla yhteisön säännöstön mukainen, kun se kerran on hakijavaltio. Tässä äh, Turkin Eurooppa-ministeri on todennut, että he poistavat viisumipakon Syyrialta, Pakistanilta, Sudanilta ja niin edelleen, mutta äh, ei Euroopan unionilta, joten mielestäni tämä kompromissi, tarkistus ei ole tarpeeksi selvä sanoinen. Sitten toinen juttu, kompromissi 14. Siinä on sulkeissa kohta, jossa puhutaan siitä, että Euroopan ihmisoikeussopimus, niin, niin tässä on siis lainausmerkeissä often shock or disturb ja niin edelleen. Ja minun mielestäni nämä lainausmerkit kyllä pitäisi ottaa pois. Kiitos. Hovi. Kiitoksia ja sitten herra Howie. Thank you very much, uh, President. Thank you to Mrs. In. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Varmasti myöhemmin tänään voin perehtyä myös saamiini vastauksiin näihin kommentteihin. Kompromissit ovat tervetulleita. Näyttää siltä, että niissä suhtaudutaan myönteisemmin. Mikrofoni ongelma salissa. Olen havainnut, että omat tarkistukseni, jotka liittyvät energiaan, ovat mukana kompromississa D. Ehkä niistä äänestetään mahdollisesti lisäyksenä. Sitten 25 tarkistukseni ja tarkistus 2, 4, 1 taitaa olla kaupasta. Kompromissi 22 on sellainen, josta voin olla samaa mieltä monista kommenteista. Tämä tapaus, jossa ei ole esitetty kunnollisia syytteitä, ää, ja ihmiset joutuvat pirumaan vankiloissa pitkiä aikoja ilman käsittelyä, niin minua on pyydetty vetämään tämä tarkistus pois, mutta minä pyydän kyllä esittelijää katsomaan vielä kompromissia uudemman kerran. Tämähän on aivan johdonmukaista myös Van Odenin kommentin ja Lamsdorfin tarkistuksen kanssa. Kyse on ihmisoikeuksista. Ja tämä aivan selvästi todetaan näiden tapausten valossa. Sitten kompromissi 25. Minun ideaani jonkinlaista mekanismista ei ole huomioitu tässä. Kun ajatellaan kirjoituksen vasta- vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa, niin pyytäisin vielä katsomaan tätä kompromissia uudemman kerran, tai sitten äänestyksessä voitaisiin esittää lisäkommentti. Tämä voidaan tuoda myös esityslistalle. Dorfman, please. Kiitoksia, Kreisel Dörfer. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että tämä mietintö on voi sitten osaltaan ratkaista tämän Korjonin solmu-ongelman Turkin ja Euroopan unionin ja, ja, ja kaikkien jäsenmaiden välillä, mukaan lukien Kyproksen. Mutta, äh, mutta äh, niin metsä, metsä vastaa, kun siihen huuletaan, äh, voidaan sanoa. Kuitenkin vuoden 2004 lupauksia ei ole täytetty. Monia äh, äh, edistysaskeleita on tehty, mutta Ankaran pöytäkirja, sitä ei ole vieläkään allekirjoitettu. Jos, katsot, jos Turkin hallitus uskoo, että se voi palata tähän näin, että me säilytämme tämän muuttopolitiikan, maahanmuuttopolitiikan, joka on laitonta, ja asuttamispolitiikan, se on samantyyppistä kuin Israelin asutuspolitiikka Palestiinassa, niin tässä on kuitenkin sellaisia faktoja, jotka, joita emme voi millään tavalla hyväksyä. Täytyy olla myös selville se, että minä kernaasti haluaisin avata luvut 23 ja 24, mutta myös vastavuorossa täytyy tapahtua jotakin, ja sen täytyy tapahtua samanaikaisesti, jotta tämä dilemma saataisiin ratkaistua. Ja nyt kun tarkastellaan näitä ilmalausuntoja, joita nykyinen Turkin hallitus on tehnyt, vaikka se onkin hieman mallillisempi kuin aikaisemmin, niin yhtään ei voida hyväksyä, että yksi EUn jäsenmaa on on, meillä on yksi jäsenmaa, jonka, jonka kanssa tällainen ehdokas jäsen ei halua edes neuvotella. Minä olen aina toiminut tämän puolesta ja, ja ja toimia edelleenkin Turkin tien puolesta, mutta tämän, näiden neuvottelujen täytyy tapahtua samanaikaisesti. Kaikki muu ö, kielteinen tai myönteinen puoli on tullut esille Roman Roittinen mietinnössä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Kacin. Thank you, Chair. I just want to... Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluan todeta, kuinka tärkeää on, että Turkin parlamentin jäsenet voivat käydä Brysselissä säännöllisesti Kyse on parlamentaarisesta demokratiasta ja yhä useammat vierailijat pääsevät Ankarasta tänne ja tämä luo meille toivoa jatkon suhteen. Haluaisin todeta sen, että heinäkuussa avataan kaksi lukua Montenegron osalta 23 ja 24. Tämä on uusi strategia lähestymistapa. Euroopan komissio on tehnyt uuden strategisen päätöksen. Jos Makedoniaan tämä pätee, niin kyllä pitäisi saman periaatteen päteä myös muihin ehdokasvaltioihin niiden suhteen, jotka jo neuvottelevat tai jotka aloittavat neuvottelut pian. Täytyy sopia luvuista 23 ja 24. 23 mahdollistaa tarttumisen kaikista vaikeimpiin ongelmiin. Minusta tämä on paras tapa saada aikaiseksi Turkin tapauksessa edistystä suhteissa, suhteissamme Turkkiin. Se luo parempaa ilmapiiriä Turkissa ja myös Kyproksen kysymyksessä. Kyse on ihmisoikeuksista, tiedotusvälineistä, tilanteesta vankiloissa, oikeuslaitoksen uudistuksista, kaikesta siitä, joka on meille keskeisen tärkeää, jotta päästään liittymään EU-hun, jos se sitten on mahdollista jossakin vaiheessa. 23 ja 24 luvut tässä ovat äh, ne taikasanat. Thank you very much. Now... Kiitoksia ja nyt kuulemme komission edustaja herra Filoria. Yes, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Arvoisa rouva esittelijä, parhaat äh, jäsenet, aivan ensin haluaisin komission puolesta onnitella rouva esittelijää hyvin reilusta ja tasapuolisesta luonnoksesta. Me katsomme, että löydökset hyvin laajalti heijastelevat myös komission arviota, joka tehtiin viimeisimmässä vuosittaisessa edistyskertomuksessamme. Puheenjohtaja, jos sallitte, voisin nyt keskittyä niihin tarkistuksiin, joissa viitataan erityisesti komissioon. Kompromissitarkistus 5 liittyy 2010 perustuslailliseen uudistukseen viimeisimmässä edistyskertomuksessamme ja me luonnollisesti seuraamme hyvin läheisesti, että Turkki täyttää poliittiset kriteerit ja haluamme varmistaa sen, että että demokrat- EU-standardit demokratian ja perusoikeuksien suhteen täyttyvät. Mitä tulee kompromissitarkistukseen 11, joka liittyy erityiseen liitteeseen ja tapaukseen, niin haluaisin Ergenekon tapaukseen, niin haluaisin, hyvät naiset ja herrat, todeta, että komission tehtävä on monitoroida Euroopan ähm, ihmisoikeussopimuksen pohjalta oikeuslaitoksen toimintaa, mitä tulee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen reiluun oikeudenkäyntiin. Komissio ei katso yksityiskohtia yksityisissä erillistapauksissa, vaan se katsoo järjestelmän laillisuutta. Ja tämän voitte hyvin nähdä vuosittaisista edistyskertomuksistamme eh, myös tulevasta, joka esitellään ensi syksynä. Haluaisimme myös teidän kiinnittävän huomiota siihen, että teemme työtä Eh, niin kutsutun eh, peer review-järjestelmän puitteissa. Tällainen arvio on tehty vuonna 2011 Turkin oikeusjärjestelmän eh, osalta. Ja Turkivaltuuskunnan kotisivuilla tämä on löydettävissä ja luonnollisesti sen mielelläni myös teille toimitan. Seuraava Seuraava vertaisarviointi liittyy vakaviin rikoksiin Eh, Ergedegon, eh, Sledgehammer ja muut tapaukset. Tällainen eh, vertaisarviointi on jo käynnistetty ja kun raportti valmistuu, se luonnollisesti julkaistaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt herra Potman korkean edustajan toimistosta, joka vastaa EUn ja Turkin yhteistyöstä ulkopolitiikan saralla. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much for giving me the opportunity to speak and to... Uh, Kiitos, että saan mahdollisuuden käyttää puheenvuoron kiittää esittelijän työstä ja todeta, kuinka tyytyväisiä olemme erityisesti kohtaan 36, joka käsittelee Turkin strategista roolia ja sen merkitystä ulkopolitiikassa EU:ssa ja Turkissa. Korkean edustajan toiminnassa Turkki on hyvin korkealla sijalla – ja tälle vuodelle on huomattavat resurssit käytettävissä suhteissamme, erityisesti arabikevään valossa. Ja tietysti myös sen takia, että ulkopoliittinen vuoropuhelumme eh, osana tämä on hyvin tärkeä elementti. Me katsomme näin ollen, että parlamentin työ voi tarjota rohkaisua sille, että koordinoidaan ja linjataan Turkin ulkopolitiikkaa EUn politiikan kanssa. Pidämme tätä myönteistä viittausta mietinnössä hyvin myönteisenä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova äh, tekee loppupäätelmät. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Antakaapa minun nyt aloittaa tästä viimeisimmästä puheenvuorosta. Kiitän neuvostoa, herra Portasia, ulkosuhdehallintoa näistä kehuista. Me yritämme mahdollisimman hyvänä jatkossakin tämän yhteistyön pitää. Sitten komissio. Euroopan komissio. Herra Fiolori. Ymmärrän, että komissiolla on pohdintoja siitä, että kun Euroopan parlamentti pyytää yksityiskohtaista eh, kertomusta jostain, niin eh, komissio eh, vastaa, että emme me tätä työtä turhaan tee. Mutta kun me pyydämme yksityiskohtia, niin meidän tulisi kyllä niitä yksityiskohtia myös saada. Kyllä parlamentti on herratalossa tässä asiassa. Mutta olen kyllä myös tyytyväinen siihen huomioon, että että tätä mietintöä me pidettiin tasapainoisena ja hyvänä. Kollegojen nostamat ydinasiat olivat seuraavat. Yksi. Turkilla täytyy olla hyvät suhteet naapurimaihin. Ja alussa jo totesin puheenvuorossani, että se, mitä on kirjoitettu Kyproksesta, on myös eh, hyvin selkeä täysin läpinäkyvä viesti. Ja ymmärrän, että oli vain yksi poikkeus, herra Gorgiu, joka ei tukenut tätä, mutta kaikki muut ö, tukivat tätä muotoilua. Ja kysynkin herra Gorgiolta, että ö, voisitteko te nyt vielä lukea tämän kohdan, koska minä olen jopa ensimmäisessä luonnoksessani hyvin selvästi viitannut Kyproksen tulevaan puheenjohtajakauteen. Ja minä olen viitannut Famakusta ja minä olen viitannut kadonneisiin henkilöihin. Jos lukee tekstin, niin voi kyllä nähdä, että kaikki tämä on mukana. Tämä oli numero yksi. Numero kaksi. Ja tämä sanoo myös paronitar Latfordille ja joillekin muille No muistakaa, että kyllähän tässä nyt on molemmilla osapuolilla omat akilleen kantapäänsä, omat heikot kohtansa. Ja yksi osapuoli sanoo, että aivan oikein, on muistettava, että Kypros on Euroopan unionin jäsen, sitä on suojeltava. Ja toinen osapuoli taas sanoi, että niin, niin, mutta odottakaapas nyt me tulemme olemaan hyvin riippuvaisia myös Turkista. Ja minä esittelijänä puheenjohtaja pyrin sitten objektiivisesti kirjoittamaan, että mitä täytyy tehdä. Täytyy muistaa mitä oli molemmat puolet. Ja kaikki tarkistukset, joita tulee eh, liittyen tähän eh, Kyproskoriin, minä en niitä tue teksti säilyy tällaisenaan se on suorapuheinen, objektiivinen ja tasapuolinen tässä asiassa niin kuin muissakin. En tue Kyprostarkistuksia. Hiukan minun sattui tuo kollega eh, Milan Monin puheenvuoro. Hän sanoi, ja on kyllä oikeassa sen suhteen, että Turkki Turkki on tehnyt tiettyjä viisumisopimuksia kolmansien maiden kanssa. Ja kun Turkki ei tee samoin vuoropuhelussaan Euroopan unionin kanssa, niin olette täysin oikeassa siinä, että tämä on ongelma. Mutta, mutta minä katson myös tässäkin tätä mitalin toista puolta. Ja mitalin toinen puoli on se, että kun tällainen sopimus allekirjoitetaan, niin viisumi, vapaus ja eh, tie kohti viisumivapautta on asia, josta on eh, sovittava. Ja tämä on tällä hetkellä hyvin, hyvin hankala, vaikea kysymys. Ja tässä täytyy nyt löytää taas jälleen kerran tasapaino. Voiko, voiko vaatia joltakulta, että sen on tehtävä kaikki Euroopan unionin vaatimusten mukaan, kun samalla itse en ole valmis ottamaan samaa askelta. Siis minä, jos minä en halua antaa Turkille viisumivapautta, niin miten voin sitä Turkilta vaatia? Tämä muotoilu on valittu näin, koska se pyrkii tasapainottelemaan tässä vaikeassa tilanteessa. Puheenjohtaja. Mietintö keskittyy siihen, mitä kollegatkin täällä ovat todenneet. Oikeusvaltioperiaate. Yksi kaikkein tärkeimmistä Kööpenhaminan kriteereistä. Niin yksilön kuin yhteisönkin oikeudet. Ne ovat Euroopan yhteistyön sydän ja sielu, ja niiden täytyy myös olla Turkin uudistusten sydän ja sielu. Ja olen tätä korostanut korostamistani tässä mietinnössä. Ja meidän on pyydettävä Turkia tekemään uudistuksia niin, että nämä asiat ankkuroidaan paremmin sen omaan lainsäädäntöön. Ihmisoikeudet Turkissa, vaikkapa komissio tarkastelee tilannetta Turkissa, eh, mutta komissio ja neuvosto eivät eh, ole vielä eh, antaneet sitten huomioitaan tähän liittyen. Eli kun, jos me ihmisoikeusalalla pyydämme Turkia jotain tekemään, ja se tekee jotain, niin kyllä meidän on sitten oltava halukkaita avaamaan luvut 23 ja 24 neuvotteluille. Mielestäni tämä olisi tasapainoinen lähestymistapa. Puheenjohtaja. Esittelijä voi aivan erinomaisesti ymmärtää kaiken sen, mitä kompromissit nyt heijastelevat ja hyväksyy kaiken tämän, mutta teidän täytyy ymmärtää, että samalla kun on esittelijä, on myös edelleen oman poliittisen ryhmänsä jäsen. Ja meidän on nyt huolehdittava siitä, että parlamentissa saadaan enemmistö viestimme taakse viestin, joka välitetään neuvottelijoillemme. Ja tämän viestin on oltava täysin selkeä, voimakas ja objektiivinen ja sen on ehdottomasti osoitettava järjestelmän virheet. Samalla on kuitenkin osoitettava, mikä on onnistunut, missä on onnistuttu, mikä on mennyt hyvin. Tähän minä olen pyrkinyt ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että suuria linjoja niin täällä kollegat tukevat, vaikka eivät tuekaan kaikkia yksityiskohtia minä suhtaudun hyvin myönteisesti tulevaan äänestykseen huomenna. Ja totean vielä kollegoille, että jos te nyt pyydätte, esitätte minulle pyyntöjä huomenna äänestyksessä, niin minä sanon ei. Kompromissit teillä on nyt oltava ollut jo käytössänne hyvin pitkään brittikollega tässä teki jonkun ehdotuksen, sanoi, että kompromissi muotoilu ei ole kovin hyvä. Jos kaikki eivät varmaankaan pidä kaikista kompromisseista, niin se nyt vaan on, mutta minä en tee mitään muutoksia näihin kompromisseihin. Niin se on. Kiitos. Very much. Kiitoksia, Baroness Ladford. Aivan lyhyt puheenvuoro. Uh, Aivan lyhyesti. Valitettavasti käytän taas puheenvuoron. Näyttää siltä, että tässä on jonkinlainen väärän, väärinkäsitys viisumivapautuksesta. Jos EU tarjoaa Turkille viisumivapautta, niin tämä koskee Turkin kansalaisiin. Turkin kansalaiset eivät tarvitsisi viisumia käydessään EU:ssa. Mutta toki passitarkastukset tehtäisiin edelleenkin ulkorajoilla. Visumiton matkustusoikeus ei koskisi kenenkään sellaisen, joka matkustaa Turkin kautta. Joka ei ole Turkin kansalainen ja matkustaa Turkin kautta EU-hun, niin ei se hänen pätisi. En aivan voinut yhtyä siihen pelkoon, että sellainen henkilö, joka tulee Turkista, voisi tulla viisumitta, olipa hän sitten kuka tahansa. Ei, ei se niin ole. Kyllä minä tiedän Libe-valiokunnan pohjalta viisumeista jotakin. Ei tämä olisi sellainen järjestelmä, että se olisi viisumivapaus kaikille. Made your point. No niin, tämä asia tuli selville. Tämä, kaikki, tämä on otettu huomioon ja tästä varmasti keskustellaan myöhemmin. Hei, nyt alkaa taas uusi keskustelu. No herra Hauit. Työjärjestyspuheenvuoro, joka ei liity edelliseen kommenttiin. Täysin hyväksyn omen räyttenin tietämyksen ja sen, että kompromisseja täytyy tehdä. Viime vuonna oli äänestyksessä valtava ongelma ja sanottiin, että tiettyjä seikkoja katettiin tarkistuksilla, vaikka näin ei ollut. Haluaisin, että varmistetaan sihteeristössä, että jos äänestetään, niin äänestyslistalla sitten todetaan, että lisää sanamuotoja sinne voidaan laittaa silloin, kun kompromissit eivät kata tiettyjä tarkistuksia. Haluan tältä, tästä asiasta takeet. Uh, Mutta neuvottelin eilen myös herra Hauet, joka tuli vähän myöhemmin mukaan, ja Rova Gomez oli siellä mukana, ja toivonkin, että, että tästä voidaan käydä pieni keskustelu sitten heidän kanssaan. Selvä, tässäpä se. Olin kyllä paikalla, kun Gomez sanoi tämän, eli tämä vielä kirjattakoon. Colin. No hyvät ystävät, eiköhän nyt lopetella tämä tässä. Ja meidän pitäisi siirtyä seuraavaan kohtaan, joka on Serbia-mietintö. Ensimmäiseksi puhuu esittelijä. Ja jos ihmiset poistuvat täältä salista... Not all of them, not all of... Eikä kaikki kuitenkaan poistu. Okay. Kasulides was doing. On Serbia. Oh, on Serbia. Okay. Okay. Serbia. Okay. Please, colleagues. Hyvät kollegat, eiköhän jatketa. Not out of the room. On the next topic. Seuraava. Ei nyt poisteta salista, vaan tota, siirrytään seuraavaan kohtaan. No, no, no, no, not yet. Not yet. There are no conditions. <laughs> Colleagues, please. Hyvät kollegat, ne, jotka haluavat keskustella, niin menkää ulos keskustelemaan, mutta jotka haluavat jäädä saliin, niin eiköhän keskitytään nyt tähän, että saadaan jatkettua tätä kokoustamista ja luodaan sille edellytykset.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 Okei. Okay. So, Mr. Kacin, you have... No niin, herra Kacin, olkaa hyvä. Predsednik Pasku, drage kolegice in kolegi. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää lämpimästi sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä ja minun erityinen kiitokseni koskee Iva Maria, joka että on tehnyt kovasti työtä tässä tämä mietinnön tiimoilta. Haluan myös kiittää omia avustajiani ja kiitän myös varjoesittelijöitä oikein rakentavasta yhteistyöstä, jo, jossa me saimme aikaan laajan konsensuksen tästä tekstistä. Sulle tyydytyksellä, ylpeydellä ja ilolla voin todeta, että tänään puhumme Serbian eteen tilanteesta paljon paremmassa ilmapiirissä kuin vielä muutama kuukausi sitten. Eteenpäin on menty huomattavasti kolmen kriteerin kohdalla, jotka ovat edellytyksenä jäsen kandidaattiaseman saamiselle. Ylihuomenna ylihuomenna ministerineuvostolle on suositeltu, että, että Serbia saa, Serbialle hyväksyttäisiin kandidaattiasema Euroopan neuvostossa. että tämä johtuu siitä, että Serbia on mennyt huomattavasti eteenpäin. Ensinnäkin on saatu sopimus alueellista yhteistyöstä Pristinan kanssa jotta voitaisiin panna täytäntöön tehty sopimus, ja tämä koskee erityisesti sitä, kun tekninen pöytä, pöytäkirja on allekirjoitettu yhteisestä rajahallinnosta. Yhteistyö Kaborsin kanssa on edennyt oikein hyvin ja on saatu, on ryhdytty myös menettelyihin näitä välikohtauksien osalta ja tämä on selkeä merkki siitä, että Belgrad on valmis normalisoimaan suhteensa Pristinaan. Tämä täytyy sanoa selkeästi ja toivonkin, että Eurooppa-neuvosto sitten antaa Serbialle hakijakandidaattistatuksen. Pahoittelen sitä, että eräät jäsenvaltiot aivan viime hetkellä ovat yrittäneet jarruttaa Serbian eteenpäin menoa ja tämä on tapahtunut väärällä tavalla. Mietintöä täydennetään suullisilla tarkistuksilla ja pyydänkin kollegoita huomenna olemaan äänestämättä näitä suullisia tarkistuksia vastaan, koska muuten me äänestämme sellaisesta tekstistä, joka ei ole poliittisesti relevantti. Serbia tulee nyt pikkuhiljaa Euroopan integraation prosessiin mukaan ja me, me haluamme keskittyä yhteistyö oikeusvaltion rakentamiseen ja ja järjestelmällisen korruption vastustamiseen. Vuositolkulla Serbian uudistusprosessi on ollut liian hidasta ja tämä on, on ollut Kosovan poliittinen saarto ja myös vaikeuksia yhteistyössä. Ja pää, syylliset ovat nyt Haakin rikostuomioistuimessa ja nyt on avautunut uusi luku tässä jäsenhakemusprosessissa äh, ja poliittiset äh, johtajat eivät enää keksi äh, mitään tekosyitä. Nyt on kuitenkin löydetty monia korruptiotapauksia ja, ja ne täytyy saada tuomioistuimen eteen. Me tässä tarvitaan poliittista tahtoa ja tukea taistelussa korruptiota vastaan. Eteenpäin on menty, se on nähtävissä tehdyssä työssä, jota riippumattomat elimet ovat tehneet, kuten esimerkiksi korruptiovastaisessa neuvostossa. Alueellinen yhteistyö Belgradin kohdalla on hyvää erityisesti taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja suhteet Kroatian ja Montenegroon ovat parantuneet. Serbia on jäsenkandidaattina suurien haasteiden e, e, edessä. Se saa rohkaisua myös Makedonialta, joka jo kuusi vuotta on odottanut lukujen avaamista ja eteenpäin mennyt Länsi-Balkanilla. Sen täytyy kattaa useat valtiot. Toisaalta uskon, että Belgrad on rakentavassa roolissa suhteissa Bosnia-Herzegovinaan – Bosnia-Herzegovina on ollut, ei, sen täytyy säilyä monietnisenä ja moniuskonnollisena yhteisönä, joka liittyisi kokonaisvaltioina EU-hun sen jälkeen, kun se on täyttänyt eh, ehdot. Serbian täytyy mennä kunnianhimoisesti eteenpäin, sen täytyy nopeasti avata nämä jäsenyysneuvottelut erityisesti luvusta 23-24 oikeuslaitoksesta ja perusoikeuksista ja perusvapauksista, jotta Euroopan, Euroopan näköala on, tulee selkeäksi kaikille serbialaisille. Tämä, tämä tuo paremman e, elämän kansalaisille ja taloudellista kasvua ja eteenpäin menoa koko Länsi-Balkanilla. Serbialla on mahdollisuuksia päästä merkittävästi eteenpäin ja tänään alkaa todella E, eurooppalainen tie Serbialle. Tämä on serbialaisten etujen mukaista ja myös Euroopan unionin etujen mukaista. Serbian täytyy yhdistää meidät eikä jakaa meidät myös Suomessa äänestössä. Kiitoksia. Thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän herra Kacinakia. Tämä on erinomainen, tasapainoinen, hyvin valaiseva mietintö, joka käsittelee juuri oikeita asioita. Voimme varmaankin olla yhtä mieltä siitä, että Serbia on hiljalleen lähestymässä Euroopan integraatiota, vaikka sillä pitkä matka onkin vielä kuljettavanaan. Mielestäni oikeusvaltioperiaatteen korostaminen on keskeisen tärkeää ja olen samaa mieltä siitä, että luvut 23 ja 24 ovat tämän prosessin keskiössä. Lisäisin tässä vielä, että luonnollisesti vaalit ovat tulossa. Kukaan ei tiedä, mikä niiden lopputulos on. Voi olla, että valtaan astuu täysin uusi hallitus ja tämä tietenkin herättää heti kysymyksen siitä, hyvä hyväksyykö uusi hallitus edeltäjänsä perinnön. Minä katson, että tämä mietintö tulisi ottaa erittäin vakavasti. Se lähettää kaikki oikeat viestit Serbialle ja tietyssä määrin myös muille alueille. Serbia, mitä ei varmaankaan tarvitse lisätä, on keskeisen tärkeää Kaakkois-Euroopan tasapainolle ja on tärkeää, että että Serbia näkee eurooppalaisen tulevaisuuden. Se on hyvin tärkeä koko alueen vakaudelle. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to... I'd like to um... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää edustaja Katsinia rakentavasta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Hetki on hyvin tärkeä. Mielestäni neuvoston pitäisi noudattaa edestä suositusta ja myöntää Serbialle ehdokasvaltion asema. Edistyksen valossa viime vuosina on saatu edistystä erityisesti yhteistyössä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa niin, että Ratko Mladic ja Hadžić on sinne luovutettu. On myös muita aspekteja uudistukseen liittyen, nimittäin on aloitettu taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Ja totta kai viime viikolla tehtiin sopimus Belgradin ja Pristinan välillä – Tarkoitus on saada aikaiseksi alueellista yhteistyötä ja tunnustaa Kosovon osallistuminen alueellisissa foorumeissa. Tämä on merkittävää edistystä ja totta kai meillä on suuret odotukset täytäntöönpanovaiheesta käytännön tasolla. Ja täytyy sanoa, että kun olin valtuuskunnan mukana Pelkaradissa, kun sopimus allekirjoitettiin, niin kävi aivan selväksi, että presidentti Tajicin puheenvuorosta kävi ilmi, että tietoisia kyllä näistä odotuksista siellä ollaan. Vaatimukset kasvavat sen suhteen, mitä tämä ehdokasvaltion asema, jos se myönnetään Serbialle, toisi mukanaan? Presidentti Tadicin kommentti, josta pidin kovasti, oli se, kun hän korosti järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun merkitystä. Hallitus, hallinto on nyt aloittanut tämän työsaran. Me tiedämme ja hekin tietävät ja me toivomme, että paljon vielä on tehtävä, jotta Kööpenhaminan kriteerit täyttyvät. Oikeuslaitosta on uudistettava, ihmisoikeustilannetta parannettava, on suojeltava vähemmistöjä. Kaikki aspektit, jotka liittyvät demokraattisen järjestelmän, demokraattisten instituutioiden oikeusvaltion toimintaan, ja on oltava myös avoimet markkinat ja oikeudenmukainen kilpailu. Meidän on tärkeää tunnustaa tämän päätöksen arvo. On eri asia sitten, miten me suhtaudumme kaikkiin niihin, jotka ovat olleet mukana näissä uudistuksissa kohti Kööpenhaminan kriteerejä. Selvästikin me puhumme eurooppalaisesta vallasta, joka kuuluu Euroopan alueeseen. Aiommeko me ojentaa käden niille, jotka väittävät, että he toteuttavat eurooppalaista agendaa, mutta eivät ole käytännössä tehneet mitään tähän suuntaan, vaan päinvastoin. He ovat saaneet vahvistusta hiljan siitä, että euroalueen kriisi vaikuttaa valtavalla tavalla taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen Serbiassa. Näitä toimijoita ei pitäisi vahvistaa. Sen takia tämä päätös onkin niin tärkeä ja toivottavasti voimme noudattaa, tai toivottavasti neuvosto noudattaa kompromissien suosituksia. Eleni Kopa on varjoesittelijä hän ei valitettavasti voi olla paikalla, hän on matkalla. Mutta periaatteessa varmasti sanoin, mitä hän olisi halunnut tuoda esille. Voin vielä lisätä, että hän katsoo, että parlamentin on toimittava poliittisissa lausunnoissa johdonmukaisesti ja on toistettava se kanta, joka pätee myös Serbiaan. Kahdenvälisiä kysymyksiä ei pitäisi käyttää esteenä liittymisprosessissa. Kiitos. Oh. yeah, I think. <coughs> yeah. Well, actually, the division of labor in the Green Group. Oikeastaan työjako vihreiden ryhmässä on sellainen, että Francis Bromtner on meidän ensimmäinen puhujamme. Serbiasta, mutta koska agenda on nyt muuttunut täällä, niin hän ei päässyt tänne t- tällä hetkellä. Olen pahoillani siitä. Ja meidän molempien puolesta me haluan sanoa, että, että meistä on hieno juttu, että Serbia on saanut myönteiset suositukset ja se varmasti saa nyt ehdokas, ehdokasvaltion aseman. Nyt on korkea aika, että Serbia ottaa seuraavat askeleet tässä äh, jäsenyysprosessissa – keskustelut Kosovon kanssa. Se on hyvä merkki mahdollista eteenpäin menosta näiden kahden maan välisissä suhteissa ja se on tasoittanut tietä eteenpäin. Toinen hyvä merkki on se, että kyselyt Serbiassa ovat äh, kertoneet, että, että tällainen EU näköala saa enemmän ääniä taakseen. Tämä on hyvä asia. Et ei kuitenkaan tätä saattaa liian heppoisessa. Kuitenkin tällainen eu jäsenyys näköala.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 Nyt olin juuri sanomassa, että minusta on hienoa, että Serviassa EU-näköala on saanut ääniä nationalisteja vastaan ja olen tästä iloinen. Nyt Serbian aika ottaa seuraava askel. Sen, sen täytyy käynnistää vakavampi työ ja perusteellisimmat uudistushankkeet. Mietinnössä puhuttiin ja monia alueista, joissa uudistuksia tarvitaan ja tästä on tehty erinomaisia kompromissiesityksiä, erityisesti lukujen 23 ja 24 avaaminen neuvotteluissa toivottavasti alkavat pikapuoliin. Ja siinä niissä vaaditaan monia sellaisia asioita, joita me olemme korostaneet, ihmisoikeudet ja puolueiden oikeuslaitos, jota me tietenkin seuraamme, korruption vastustaminen – ja samaan aikaan edist- eteenpäin meno Kosovo-suhteessa, sitä, siihen täytyy panostaa. Me olemme kaiken kaikkiaan hyvin iloisia tästä, tästä koko tekstistä ja kompromissitekstistä, vaikkakin me pyydämme kohta äänestystä sanasta hallinnollinen viimeisessä virkkeessä, kun me puhumme yleisesti rajoista ja rajaviivoista, me puhumme integroidusta rajahallinnosta – emmekä puhu tässä yhteydessä halli, hallinnollisesti, se, on epä, se olisi epäloogista. Ja muistakaa me, että se on raja. Pidämme siis tästä kohdasta kohta kohdalta äänestystä ja toivottavasti voitte tukea tätä. Toivottavasti. muuten me olemme hyvin tyytyväisiä tähän mietintöön ja olemme vielä tyytyväisempiä siihen, että Serbia on mennyt eteenpäin ja toivottavasti jatkaa samalla tiellä. Thank you, Mr. Chairman. Many thanks to the... Kiitos puheenjohtaja suuret kiitokset esittelijälle herra Katsinille, paitsi siitä, että hän on tuottanut erittäin hyvän luonnoksen myös siitä, miten hyvä yhteistyötä hän teki varjoesittelijöiden ja muiden kollegojen kanssa saadakseen mahdollisimman laajan tuen lopulliselle tekstille. On äärimmäisen tärkeää, että tämä laaja tuki tekstille saadaan. Haluan myös onnitella Serbian edustajia heidän ponnisteluistaan päästä ehdokassa valtioksi. Uskon, että neuvosto tulee nämä ponnistelut nyt palkitsemaan ja vahvistamaan tämän statuksen. Serbia integrointiprosessissa voi tänä vuonna saada aikaan merkittävää edistystä ja uskon, että me hyväksymme mietinnön, joka tukee näitä Serbian pyrkimyksiä. Uskon, että integraatioprosessin säilyttäminen korkealla sijalla poliittisella agendalla on koko tälle maalle ja koko alueelle hyvin suureksi hyödyksi. Ja samalla Serbialle, niin kuin kollegat ovat täällä todenneet, tämä on vasta kovan työn alkua. Mielestäni kompromissitarkistukset kattavat kaikki tärkeimmät kysymykset, ja siksi kompromissitarkistusten tulisi saada meidän kaikkien tuki. Neuvottelut Kosovon kanssa ja saadut tulokset liittyen juuri yhteiseen rajahallintoon ovat hyvin myönteinen asia ja nehän on jo kompromisseihin lisättykin, eli hyvä niin. Samalla kuitenkin täytyy seurata hyvin tarkasti näiden sopimusten täytäntöönpanoa ja tämä koskee molempia osapuolia, Serbiaa ja Kosovoa. Haluan myös toivottaa tervetulleeksi Serbian presidentin päätöksen kansanäänestyksestä Kosovon suhteen. Toivon, että serbiviranomaiset vastaavan järjestävät sitten, kun järjestetään tulevat vaalit erityisesti mitä tulee Pohjois-Kosovon tilanteeseen. Olisi hyvä, jos Serbia välttäisi tarpeettomia askeleita, jotka saattaisivat synnyttää tarpeettomia ongelmia. Mitä tulee Serbian vaaleihin, toivon todella, että äh, eurooppalaiset, äh, eurooppamieliset voimat vievät maan kohti hyvää tulevaisuutta. Thank you, Chairman. I only took the floor. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain toistaa, mikä on jo sanottu, pitämällä hyvänä tätä saavutettua sopimusta Belgradin ja Pristinan välillä korkean edustajan ja komissaari Fuolen avulla. Tämä on hyvin luova lähestymistapa, joka mahdollistaa sen, että Kosovo voi osallistua alueelliseen, alueellisiin kokouksiin ja tapaamisiin. Ja ö, olen, nyt puhun tästä statuksesta, koska minä, minulle tämä status on aika tärkeä asia. Kuitenkin asioita voidaan ratkaista, jos poliittista tahtoa löytyy ja, ja, ja jos me toimii luovasta, luovasti, vaikkakaan esteitä ei välttämättä voida poistettua, voida poistaa, niin siksi toivonkin, Toivotankin Serbialle kaikkea hyvää hakijamaana ja, ja toivottavasti viimeiset testit neuvostossa saadaan poistettua huippukokouksessa ja tällä tavalla voitaisiin saada parempi tulevaisuus Serbia ja Kosovo välisiin suhteisiin. Kiitos. Thank you very much. Um, I think uh, you know that... Um, Kiitos. Tämä on tärkeä hetki, kun keskustelemme yhden hyvin merkittävän maan ehdokasaseman myöntämisestä Euroopan unionissa. Tietyt maat eilen neuvostossa valitettavasti esittivät varaumiaan kun olen jossain määrin tietoinen tilanteesta, ainakin yhdessä tämän tyyppisessä maissa, joka on varaumiaan esittänyt, niin voin todeta, että tämä päätös ei ole mitään julkista tietoa. Keskustelua ei käyty tästä. Saimme vain tietää kaiken Serbian tiedotusvälineiden raporttien kautta. Mitään lisäselvitystäkään tähän ei saatu. Sitten jos pyrimme tämän kannanoton logiikan ymmärtämään, niin, niin sekin on hankalaa, koska minkäänlaista dialogia ei käyty. Tämähän ei millään tavalla ole vastaus kyseisen maan kansalaisten odotuksiin ja vaatimuksiin. Näin ollen syntyy valtava kysymys suhteessa EU-hun EU on toiminut aktiivisesti ja on pyrkinyt ratkaisemaan näitä hyvin monimutkaisia ongelmia Kosovon ja Serbian välillä. On jossain määrin epäoikeudenmukaista äh, serbeille, koska äh, Serbia on ollut aina ystävä sen maan kanssa, johon nyt tässä viittaan. He toivovat että jonakin päivänä voisivat liittyä Euroopan unioniin, aivan niin kuin tämä toinenkin maa jokin vuosi sitten. Kenties tällainen Schengen-kommentti voisi olla jonkinlainen selittävä seikka, mutta ei oikeastaan saa väärää tekemällä väärästä oikeaa. Toivottavasti kuitenkin tätä kantaa muutetaan ja toivottavasti varaumat poistetaan, koska loppujen lopuksi ainoat osapuolet, jotka pystyvät nämä ongelmat ratkaisemaan, ovat nimenomaan nämä kyseiset mukana olevat osapuolet. Meidän pitää myös olla tietoisia siitä, että kun ehdokasmaa ja kun ajatellaan vähemmistöjen suojaa ja tilanteen tarkkailua, niin kyllähän mekin jatkamme tätä työtä. Toivon, että varaumat todella poistetaan ja tämän kyseisen maan kanta, en halua mainita tätä maata nimeltä, toivottavasti tämän maan kannat sitten muuttuvat. In, in private we can... Noin yksityisesti voin sitten kyllä sanoa maan ihan nimeltäkin. Frau Lunacek, Rouva Lunacek, voisitteko te auttaa minua ymmärtämään tämän? <laughs> Pasku no, Mikä maa se sitten oli? Mistähän se tulee, jos sitä tarkoitatte? Minäkin haluan kiittää Jako Katsini tästä mietinnöstä ja kompromisseista, joita on saatu aikaan. Minusta tämä on ollut hyvää työtä kollegani jo viittasi useimpiin aspekteihin. Minä Kosovo-esittelijänä haluaisin keskittyä tiettyihin asioihin, jotka liittyvät tähän vuoropuheluun ja eteenpäin menoon siinä ja niihin asioihin, joita Serbia täytyy tehdä tuleva- nyt ja tulevaisuudessa. Olin äh, hyvin myönt- suhtaudun myönteisesti tämän viime äh, perjantain lopputulemaan ja eiliseen sopimukseen, johon kaikki äh, jäsenvaltiot suostuivat, että Serbia saa hakea äh, statuksen ja tässä ei tehty, äh, jarrutettu mitään äh, selvityksiä. Kuitenkin uskon, että on tärkeää mainita sellaisia asioita, kuten kollega Kukan totesi, että tämä, tässä on vielä paljon tehtävää Serbiassa, paljon työtä sekä maan sisällä että suhteessa Kosovoon. Yksi asia, niin kuin Edward mainitsikin, että pitää tehdä selväksi Serbian hallitukselle – että Serbian vaaleissa niitä, että tota, paikallisvaaleja ei edistetä Kosovan pohjoisosassa, näin ei tehdä. Ja tämä, tulee esille, tämä täytyy tehdä selväksi äh, niin parlamentissa kuin neuvostossakin, että, että, että siitä ei pitäisi tehdä. Ja totta kai sopimuksen täytäntöönpano, se, sekin vielä täytyy tehdä, eikä pelkästään sitä, että olen vakuuttunut ja tiedän, että monet haluavat että dialogi jatkuu <clears throat> myös Serbian vaalien jälkeen, koska ei ole mitään mieltä jatkaa sitä ennen, mutta, mutta niin kuin telekom ja energia ovat vielä auki, nämä, nämäkin täytyy vielä hoitaa. Ja totta kai Kosovon osallistuminen omasta tahdostaan tähän dialogiin ja sopimukseen on sellainen asia, että Serbian on Serbian on hyväksyttävä ja sen täytyy sitä tukea sitä. Ja minä jopa ehdottaisin, että sellaisen järjestö kuin etujärjestö, joka on alueellinen järjestö, että senkin pitäisi olla mukaan sellainen, jossa Kosovon pitäisi olla edustettuna aivan omana itsenään. Tämä on, tämä on eteenpäin on menty. Serbiasta tulee ehdokasvaltio. Tämä merkitsee niille paljon, heille paljon ja olen suhtautunut siihen myönteisesti. Ja se on hyvin tärkeää, että annetaan tämä ehdokasasema Serbialla, mutta meidän täytyy myös katsoa, miten rehellisesti ja realistisesti pannaan täytäntöön tätä, näitä asioita tulevaisuudessa, koska kuitenkin Euroopan periaatteet lähtevät yhteistyöstä eikä konfrontaatiosta. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Tämä ei saa pysähtyä tähän. Eli prosessin täytyy jatkua. Tämä minä halusin sanoa suhteessa Serbiaan ja Kosovoon, mutta joka tapauksessa paljon kiitoksia Jouko tästä mietinnöstä. Sydämelliset kiitokset. Saittehan minunkin esittävän lyhyen huomion. Mielestäni on hyvä, että Serbialle nyt voidaan antaa ehdokas status C antaa hyvin myönteisen viestin koko alueelle. Siksi joidenkin jäsenvaltioiden pidättyvyys on nyt poistunut. Tähän olemme viitanneet myös omissa tarkistuksissamme. Serbia Serbian on toimittava välittäjänä ja sen on itse kannettava vastuunsa, mitä tulee esimerkiksi vähemmistöihin kohdistuneisiin hyökkäyksiin ja todella sen, mitä esimerkiksi viime huippukokouksen alla tapahtui ja vahinko, jota syntyi, ei saa toistua. Serbian tulee tämä ottaa huomioon ja kyllä tämä on tietenkin yksi ala, joka saattaa vaarantaa jatkoprosessin, jos syntyy sellainen vaikutelma, että Serbia ei toimi vastuullisesti. Ei tässä nyt kyse ole siitä periaatteesta, tunnustetaanko Kosovo vai ei, ei vaan se, että Serbian on toimittava välittäjänä tässä, että mitään vaarantavia myöskään esimerkiksi Euroopan unionin paikalla olevaa edustustoa vaarantavia tapahtumia ei saa syntyä. Me luonnollisesti kannamme oman vastuumme ihmisistä, jotka ovat edustajinamme paikalla. Ja meidän täytyy kyllä ilmaista selvästi, että näemme näiden asioiden väliset yhteydet. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Andurakis. Puheenjohtaja. Olen sillä kannalla, että Serbian jäsenyys vaikuttaa työntekijöiden tilanteeseen hyvin kielteisellä tavalla, ovatpa he sitten tehdastyöläisiä tai maanviljelyksen palkkaamia työntekijöitä. Kreikan hiljattaiset kokemukset osoittavat sen, että Tämä vaikuttaa samaan suuntaan kuin, kuin mitä Kreikassa on käynyt. Kasvu on kääntynyt negatiiviseen suuntaan. Eletään kapitalismin kriisiä. Ja nyt todella pitäisi kysyä Serbiassa, minkälaiseen unioniin ja minkälaiseen jäsenyyteen he ovat liittymässä. Pelkäänpä, että kansalaisten maksama hinta nousee hyvin korkeaksi. He ovat joutuneet maksamaan sodan hinnan, Naton käymän sodan hinnan ja joutuvat maksamaan nämä uudetkin kehitysvaiheet. Ja sitten kun ajatellaan Kosovon tilannetta ja sopimusta, josta nyt puhutaan tässä viimeisimmässä versiossa, Ja kun otetaan huomioon kaikki neuvottelut, joita käydään, periaatteessahan nyt tässä otetaan askel, uusi askel samaan etenemissuuntaan. Näyttäisi siltä, että keskeinen kysymys on kasvu ja kehitys myös naapurimaiden kannalta. Voi olla, että syntyy toimia KFOR-joukkoja Euleksia vastaan. Varmasti voitte ymmärtää, miksi reaktioita syntyy. Ihmiset kokevat nämä toimijat ikään kuin miehitysvoimina. Kukaan ei ole tyytyväinen silloin, kun vihollinen miehittää. Ja tämä on se oppi, joka on otettava esimerkiksi Afganistanista huomioon. Serbeille olisi kyllä hyvä, jos pysyisivät unionin ulkopuolella. Muutoin sitten heitä syytellään kaikesta siitä, mikä jatkossa menee pieleen. Käyttäisin vielä tilaisuutta hyväkseni ja tuomitsisin Junckerin puheet, joka esittää uhkauksia Kreikkaan uhkaa vastaan. Hän toteaa, että ne, jotka vastustavat leikkauksia Kreikassa, ovat väärässä. Tämä on kyllä aivan väärä kommentti Junckerilta. Kiitoksia sitten edustaja Petälä. Niin, puheenjohtaja, onnittelut kollega Katsinille tästä mietinnöstä, <clears throat> joka on oikean suuntainen. Me olemme todistamassa sitä tosiseikkaa, mihin kukaan ei oikeastaan meissä uskonut, mutta siitä huolimatta tämä tilanne on tapahtunut. Tilanne on huomattavasti parempi, se on hyvin tärkeää, että Serbia on täyttänyt ehdot tämän kandidaat-aseman myöntämiselle. En nyt toista sitä, mitä muut ovat jo sanoneet, että on hyvin tärkeää tukea kehitystä Serbiassa ja tuolla alueella. Minä odotan tämän hakijan statuksen myöntäminen tulee dynamisoimaan tätä, vakauttamaan poliittista kehitystä ja vaikuttamaan myönteisesti koko EU-hun. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Uh, I noted with uh, great... Kiitos puheenjohtaja. Suurella tyydytyksellä havaitsin tämän myönteisen sävyn herra Katsinin tämänpäiväisessä esityksessä. Toden totta herra Katsin suhtautuu Serbiaan ja Serbian edist- kehityksen myönteisesti. Sen tulisi olla vaikuttavaa. Minäkin uskon ja havaitsin tosiasian, että herra Katsin mainitsi, että vanha mietintö, jos sitä nyt näin kutsuttaisiin, on poliittisesti vanhentunut ja että tähän tarvittaisiin suullisia tarkistuksia, jotka ansaitsevat tukemme. Olen samaa mieltä Katsinin kanssa Nämä suulliset tarkistukset ansaitsevat tukemme ja toivon, että niitä tuetaan niin, että tämä mietintö saadaan päivitettyä hyödylliseksi poliittiseksi välineeksi, jota aikanaan voidaan käyttää. Huomenna, ei kun... Niin, puhun siis neuvostosta. Toivon, että neuvosto huomisen jälkeen, huippukokous huomisen jälkeen vahvistaa Serbian statuksen ja toivon, että tämä vaikuttaa Serbiaan hyvin myönteisesti ja paitsi Serbiaan koko tuohon Euroopan kolkkaan ja koko muuhunkin Eurooppaan, koska Länsi-Balkanin alue, Euroopan äh, integroitunut Länsi-Balkanin alue ei voi integroitua siihen ilman Serbiaa. Arvoisa esittelijä ja jotkut kollegat ovat täällä esittäneet, että jotkut kahden väliset kysymykset saattavat asettaa esteitä Serbian eurooppalaiselle tielle. Uskon ja toivon, että tämä pelko on perusteeton. En tietenkään voi puhua sen maan nimissä, jonka nimeä herra Pasku ei täällä maininnut, mutta tämän aamuisten viimeisimpien tietojen mukaan uskon, että voin todeta ja odottaa, että Romania kunnioittaa sitoumustaan tukea Serbian eurooppalaista tulevaisuutta. Näin Romania on tehnyt aiemmin ja tulee myös tekemään, eikä mitään quid pro quota ole tässä suhtautumisessa tapahtunut. Voinen todeta johtopäätöksenä, että me kaikki voimme ottaa oppia siitä, että maa, onpa sitten jäsenvaltio tai ei. Jos, sitä jat- jos jäsenvaltiota jatkuvasti kohdellaan epäreilusti, niin siltä ei voi pyytää rationaalista ja avokätistä toimintaa jatkuvasti, jos sitä ei kohdella samoin. Mutta uskon, että nämä pelot, jotka hyvin ymmärrän, eivät nyt enää ole perusteltuja. Uskon, että viimeisimmät tietoni ovat äh, luotettavia ja että tätä pelkoa ei huomisen jälkeen ole. Kiitoksia. No niin siis johtopäätös on, että se on sitten Romania loppupeleissä. Kyllä, tottahan toki. Kiitoksia, kiitoksia. Sitten herra Howitz. on this one, but I uh, also have the greatest respect. Minä kunnioitan kovasti Katsonin tekemä työtä ja halutaan, haluan todeta, että teemme hyvää yhteistyötä esittelijöinä eri jäsenvaltiot edustajia ja niin edelleen. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, tässä keskustelussa tällä viikolla asiat on nostettava esiin. Emme me puhu teknisesti vain tarkistuksista, ikään kuin tämä olisi normaali prosessi. Tämä on kriittisen tärkeää kyseisen maan kannalta ja myös Euroopan tulevaisuuden kannalta – Me katsomme, että tämä on Länsi-Balkanin kannalta hyvin tärkeä. Jos emme toimi tähän suuntaan, niin me tuotamme pettymyksen sekä näille maille että Euroopalle. Olen tyytyväinen, että esittelijät ovat lähettäneet yhteisen kirjeen neuvostolle niin, että Montenegro ja Serbia saisivat ehdokasstatuksen. Meidän täytyy pitää yllä painetta vuoropuhelun säilyttämiseksi Belgradin ja Pristinan välillä. Korkean edustajan rooli on tervetullut tässä työssä. Edistys on hyvä, mutta painetta on pidettävä yllä, jotta kehitys jatkuu. Lopuksi haluan pyytää kollegakin olemaan tietoinen tästä. Minä olen Makedonia esittelijä ja tämä on kuultu jo aiemmassa turkkikeskustelussakin ja omassa osuudessani. On äärimmäisen tärkeää, että kun maiden välille voi tällä alueella syntyä kilpailua, uudistusprosessissa pyritään kirimään ikään kuin kohti jäsenyyttä. Me tässä parlamentissa ja valiokunnassa emme saa pelata tietyn maan pussiin jotakin toista vastaan. Minusta on tervetullut, että Serbia saisi tämän ehdokasmaan statuksen, mutta myös Makedonian uudistusprosessia täytyy tukea. Much, Kiitoksia. Sitten Nibisica. Thank you, sir. Um, it was not my... Kiitos. En oikeastaan alun perin ajatellut pyytää puheenvuoroa, mutta itse asiassa teidän puheenvuoronne herättivät sitten minunkin haluni puhua. Kun tässä nyt vahvistettiin, että kyse on Romaniasta, niin hyvä, todella itsekin olisin tämän todennut. Ja haluan tehdä kaksi asiaa täysin selväksi. Serbia ei ole se maa tai ainut maa alueella, jolla on äh, vähemmistöjen suhteen ongelmia. En minä tässä nyt sano, etteikö sillä olisi ongelmia tai etteikö tilannetta voitaisi parantaa, mutta haluan korostaa, että Serbia ei suinkaan ole ainut alueen maa, jolla on äh, vähemmistöongelmia. Ja tähän asiaan ei Serbian tie kohti Euroopan unionia saa kaatua. Ja nyt kun me tiedämme, että kyseessä on Romania, pyydän teitä ja myös kollegoja täällä tekemään kaikkensa keskustelemaan romanialaisten kollegojen kanssa ja varmistamaan sen, että tämä asia ei pysäytä Serbian tietä kohti Euroopan unionia, kun Serbia nyt on niin paljon saavuttanut matkalla kohti Eurooppaa. Tämän halusin selvittää. No ilmeisesti haluat, että minä voitaisiin seuraavat vaalit. Kiitoksia kovasti, minä osaan arvostaa sitä. Now, Mr. Katsin to... Herra Katsin, siellä lopuksi. Vai onko komissiosta joku? Herra Katsin, olkaa hyvä. Well, if uh, commission is fine, I... No, äh, komissio on hyvä, mutta en, en puhu komission puolesta, mutta heti aluksi pahoittelisin sitä, että äh, tämä agenda vähän muuttuu ja näin ollen kaikki varjoesittelijät eivät päässeet osallistumaan tähän keskusteluun, mutta haluan kuitenkin todeta, että tämä keskustelu oli hyvin myönteinen ja konsensushenkinen, johon me olemme päässeet jo tämän mietinnön laaditta, laatimisen yhteydessä silloin, kun teimme tämän pohjatekstin, jossa todetaan myönteinen kehitys tuolla alueella. Kyllä, Resaplin vaalit ovat näköpiirissä, mutta kaikkihan ovat, kaikkea ei voida ennustaa. Onneksi se ei ole Venäjä, mutta odotetaanpa nyt sitten vaalien tulosta ja minä uskon, että Serbia <clears throat> tulee hyvin Eurooppa-myönteisessä hengessä näiden vaalien jälkeen. Nyt emme tiedä, kuka sitten edustaa Serbia milläkin foorumilla, mutta läpimurto on saatu aikaan. En nyt halua provosoida olen sanonut aikaisemminkin, että dialogi Belgradin ja Pristinan välillä oli enemmänkin Belgradin ja Belgradin välistä vuoropuhelua kuin Belgradin ja Pristinan välillä, välistä vuoropuhelua. No mitä nyt sitten saatiin aikaan tässä konfrontaatiossa, niin ainakin Serbian kohdalla se on ihan hyvä. Nyt, nyt vaalin, vaalien valmistautumisvaiheessa, kun, joka näkyy Belgradin, nyt täytyy valmistautua Belgradin ja Belgradin väliseen dialogiin mutta sitten kun tämä on saatu aikaa, niin meidän, sen täytyy jatkaa, kuitenkin Belgradin ja Pristinan välistä vuoropuhelua täytyy jatkaa. Tätä meidän täytyy tukea ja meidän täytyy muistuttaa heitä tästä tuon tuostakin. Minulle ei mitään lisättävää siihen, mitä Rova Gomes sanoi. Täällä oli joitakin ilmoituksia ja, ja odotuksia sosiaalistiryhmältä, joita en ole saanut äh, paperille – ja sitten vihreiden esitys kohta kohdalta äänestyksestä, se on ihan ok, voin tukea sitä, tai edellistä äänestystä hakemus. Sitten keskusteltiin tästä tietystä valtiosta, Romaniasta tai sitten ei, oli kuitenkin on tärkeää, että toivottavasti se ei ole enää asia laitettu, toivottavasti lopullinen kanta tullaan hyväksymään. Täällä kollegat ovat sanoneet, että Romania tekee parhaansa. Eihän se ole heistä kiinni, vaan se on hallituksesta tai presidentti Valessusta kiinni. Ja uskonkin, että, että parlamentissa on laajoja odotuksia sen suuntaan, että presidentti Valessu tulee antamaan positiivisen viestin ja mahdollistamaan sen, että, mitä, että se tapahtuu, mitä me kaikki odotamme. Päivän päätteeksi herra Angurakis esi hyvin ideologisen puheen, joka sisälsi mahdollisen NATO-jäsenyyden, minä en vastaa siitä. Näin ollen emme käsittele sitä tässä, mutta uskon, että, että NATO-jäsenyys tulee olemaan hyvin hyödyllinen tuolle äh, noille länsi maille, koska se toisi myös turvallisuustakeet niille kaikille ja loisi paljon myönteisemmän hengen sinne. Se on hieno askel eteenpäin tällaisesta Eh, naapuruusasemasta eh, liittolaisasemaan, koska silloin täytyy olla yhteistyössä hyvinkin vaikeissakin asioissa tulevaisuutta silmällä pitäen. Haluan kiittää teitä eh, tästä yhteistyöstä ja viittaan jälleen tähän, erityiseen, tähän tiettyyn erityiseen maahan ja odotuksiin ja sanon lopuksi, että vähemmistöasiat ovat aina keskeisen tärkeitä ja herkkiä asioita kaikille Länsi-Balkanin äh, hakijamaille, mukaan lukien Serbia, mutta, mutta tämän statuksen statusasemien neuvottelujen aloittaminen välillä, välissä on sellainen vaihe, jolla me odotamme, että nämä vähemmistöt, jotka on jo tunnustettu ja ne, jotka saattavat tulla esiin, jotka saattavat järjestäytyä sille tasolle, että ne pystyvät valitsemaan edustajansa omiin vähemmistöneuvostoihinsa, että näin pitäisi käydä. Meidän pitäisi tukea tällaista kehitystä. Meidän pitää jatkaa dialogiamme Serbian viranomaisten kanssa – jotta voittaisiin voittaa tällaiset, selvittää tällaiset tilanteet niin, että neuvottelujen alkaessa ei olisi enää tarvetta keskustella, keskustella tietyistä valtioista, valtioista, jotka puolustavat omia etujaan mahdollisesti tiet, mahdollisten tiettyjen vähemmistöjen osalta Serbiassa. Kiitoksia kovasti ja toivottavasti huomenna sitten saamme nämä tarkistukset hoidettua. Kiitos. Oh, I wanted to warn you halusin vain puhua lyhyesti. Ja näinhän sitten tehtiinkin. Even that I have not understood. Minä en ymmärtänyt nyt tätä. Balkans, my dear friend, these are the Balkans indirect messages. For a simple Westphalian this is all very difficult. Tämä on aina hyvin vaikea tällaiselle yksinkertaiselle edustajalle. Niin, niin, Westfalenin rauhakin tässä täytyy muistaa. Kokous päättyy. Jatketaan kolmelta. Jordanian ulkoministeri tulee tapaamaan meitä. Tästä voi tulla hyvinkin kiinnostava tapaaminen, kun katsotaan, mitä alueella on käynnissä. Nähdään myöhemmin. Kiitos.